<laughs> okay, friends, we'll... No niin, ystävät, aloitetaanpa kokous niin, että voimme sitten pysyä aikataulussa, kun ajatellaan tuota äänestystä. Kohta yksi. Voimme hyväksyä esityslistan ilman muutoksia. Voimmeko? Kyllä voimme. ja iltapäivän kokous alkaa kello 15, ei siis 14.30, niin kuin aikaisemmin ilmoitettiin. Kohta kaksi. Puheenjohtajani ilmoitukset tulkkauksesta. Kaikki kielet ovat käytettävissä paitsi ruotsi ja kroatia. Kohta kaksi viimeisimmän koordinaattoreiden kokouksen tulokset, joka pidettiin 12. heinäkuuta, jaettiin sähköpostitse ja ne, jotka haluavat lukea tai tarkistaa tämän, niin asiakirjojen joukosta tuo löytyy. No sitten kohta kolme. Voimmeko hyväksyä seuraat kokouspöytäkirjat 19. kesäkuuta, 11. 12. heinäkuuta? Kyllä. Kohta neljä. Meillä ei ole raportti raporttia toimielinten välisistä neuvotteluista nyt tässä kokouksessa. Joten siirrymme seuraavaksi kohtaan viisi. Unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu. Annan puheenvuoron esittelijä Silikiootikselle. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin toivottaa kaikki tervetulleiksi. Hauska nähdä teidät kaikki lomien jälkeen tässä ensimmäisessä kokouksessamme viimeisellä kaudella. Kiitos kaikille kollegoille hyvästä yhteistyöstä ja tarkistuksista, joita ovat tehneet. Niin ikään olen tehnyt joitakin kompromissitarkistuksia varjoesittelijöiden, valmistelijoiden kokouksissa. Mitä sitten tulee tähän varsinaiseen sisältöön, niin neljä periaatetta. Ensinnäkin meillä on direktiivi tässä taustalla säätelemässä työtä. Tarkoitus olisi laajentaa työnantajien käsitettä, että myös muitakin tulisi mukaan, muun muassa toimittajat. Ja sitten eurooppalainen mekanismi suojelua varten tulisi käyttöön. Ja tässä poistettaisiin velvoite, joka liittyy siihen, että suoraan tämä ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle. Ja lisäksi tässä on nyt hallintosuojelu niille työntekijöille, jotka ilmoittavat väärinkäytöksistä. Tämä koskisi myös julkisviranomaisia, kuten muitakin tahoja. Me olemme pyrkineet vahvistamaan tätä periaatetta huomioiden myös niiden ongelmien ratkaiseminen, joita on tässä matkan varrella tullut esille. Esimerkiksi, että, että voitaisiin direktiivin soveltamisala laajentaa. Sitten mitä tulee näihin tarkistuksiin, niin yleisesti ottaen siellä on joitakin tekijöitä, jotka ovat tulleet hyvin esille. Tämä koskee muun muassa sitä suojelua, annetaan työntekijöille, jotka rikkomuksesta ilmoittavat. Mutta myös, tämä koskee niin sitäkin direktiiviä, joka koskee varsin julkisia, myös yksityisiä tahoja. Sitten 13 artiklaa on erilaisia ajatustapoja tullut esille ja täytyy katsoa, miten tämä kokonaiskuva tästä kehkeytyy ja silloin, kun on kyse työntekijän tekemästä ilmoituksesta. Minä olen pyrkinyt suhtautumaan hyvin avoimin mieliin tähän ehdotukseen. Ja varmasti löytyy kyllä ratkaisuja, joita voi tukea laajemminkin. Sitten varmasti varmistelutyö voidaan vielä työstää muita kompromissitarkistuksia. Me pyrimme vahvistamaan tätä yhteistyötä niin, että tämä lausuntoluonnos muodostuisi mahdollisimman hyvään muotoon. Thank you, Mr. Silikioti. Kiitos äh, edustaja Silikiotias. Seuraavaksi annan puheenvuoron EPPlle. Edustaja Becker, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Uh, let me please... Kiitoksia puheenjohtaja. David varjo esittelen valitettavasti ei päässyt paikalle muiden velvoitteiden takia ja esittelisin hänen kantansa. Ensinnäkin paljon kiitoksia esittelijä Silikiotikselle tehdystä työstä tämän lausuntoluonnoksen parissa. Puheenvuorossani käyn läpi muutaman kohdan, jotka olen ottanut esille tarkistuksissa. Yleisesti haluaisin mainita, että olemme tyytyväisiä esittelijän tekemään työhön ja että tässä on monia myönteisiä tarkistuksia, joita myös muut ovat ehdottaneet. Minäkin olen joitakin esittänyt, jotka minun mielestäni ovat parantaneet

suoren yhteykseni avulla värikäytösten paljastajia. Minun mielestäni tässä tulisi olla lisää turvamekanismeja ja ottaa huomioon sellaiset tilanteet, kun väärinkäytösten paljastajat paljastavat hallituksen kaikkein korkeimman tahon toimia ja että näille annetaan riittävä suoja. Näin voidaan välttää myös korruptiota ja väärinkäytöksiä. Ja sen tulisi olla tällainen vastuullisuusmekanismi, että voitaisiin hallinnon valvonta lisäturvajärjestelyt, kuten mahdollisuus raportoida suoraan oikeudelliselle yksikölle, jota oikeusjärjestelmä itse säätelee kyseisessä jäsenvaltiossa, on välttämätöntä, jotta nämä henkilöt saavat riittävästi suojaa. Yleisesti ottaen meillä on myös riittävästi tietoa asiasta. Haluaisin myös lisätä sen, että henkilön tulisi tämän direktiivin puitteissa saada suojaa myös silloin, kun tietoa kerrotaan ja kun sitä levitetään. Toivottavasti työskennellä läheisessä yhteistyössä muiden esittelyiden varjoesittelyiden kanssa, jota voimme parantaa tätä direktiiviä silloin, kun yhteisön lainsäädäntöä väärin käytetään tai raportoidaan valheellisista toimista. Haluan kiittää tähän asti sitä yhteistyöstä. Kiitoksia seuraavaksi Mikael Detschen, SD. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Kesätauon aikana minäkin katsoin noita tarkistuksia ja pidän tervetulleena, että jotkin ryhmät kun ajatellaan soveltamisalan laajentamista, ovat lähteneet tähän mukaan. Komission ehdotushan käsittää vai tiettyjä oikeuksia Euroopan oikeuden alalla. No tässä nyt tavoitteena on ilmeisesti sisämarkkinoiden suojaaminen ja toivoisin, että tätä laajennettaisiin myöskin työoikeuslainsäädäntöön ja työoikeuteen ja myöskin työntekijöiden oikeuksiin no, myöskin laajasin tässä tuota henkilö määrää, jota tämä tulevaisuudessa koskettaisi, jota tämä koskettaisi myöskin sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole perinteisessä työsuhteessa ja että tämä koskettaisi myöskin perheenjäseniä, jotka on tarkoitus tähän direktiiviin ottaa mukaan. Tämä on myöskin Emplin oma aloitteisen mietinnön tavoitteina ollut viime vuonna. No, tärkeää minulle olisi myöskin, kun ajatellaan nyt tätä ilmoittamismenettelyä, että pitäisimme hiukan kiinni myöskin lainsäädännöstä. Komission ehdotushan tässä pyrkii siihen, että ensin tämä hoidettaisiin ikään kuin sisäisen ilmoituksen ja sitten ulkoisen ilmoituksen kautta. Mutta voin kuitenkin todeta, että tämä juuri tulee myöskin tuomaan oikeusvarmuutta näille paljastajille ja tulee näin olemaan lainkirjaimen mukainen, joten voimme joissakin kohdin vielä yhdessä muiden varjoesittelyiden kanssa Äh, käydä keskustelua tästä, että miten tämä sitten tarkkaan ottaen muotoillaan. Paljon kiitoksia. Thank you. Uh... Kiitos. Edustaja Hodge ei ole paikalla, mutta edustaja McIntyre on nyt täällä korvaamassa hänet. Olkaa hyvä. Um... Kiitos puheenjohtaja. Herra Hodge on pahoillani, ettei tänne päässyt tänään aamupäivällä, mutta hän pyysi, että minä kerron hänen kantansa valiokunnalle. Kiitos valmistelijalle hänen tekemästään työstä tähän asti. Hän ottaa esille kaksi tarkistusta ECRltä. Herra Potson tehnyt ne meidän puolestamme ensinnäkin yksi artiklan. Hän on sitä mieltä, että suljettu luettelo näistä aloista pitäisi korvata avoimella luettelolla. Vähintäänkin direktiivissä mainitut alat pitäisi ottaa mukaan ja jäsenvaltioiden pitäisi pystyä ottamaan enemmänkin mukaan omassa lainsäädännössään. Totta kai luettelossa on mukavan tärkeimmät alueet, mutta jotkut jäsenvaltiot ehkä haluaisivat sitä laajentaa suojelakseen väärinkäytöksen pallasta ja alueille, jotka eivät ole mukana ehdotuksessa. Tällainen laajennus ei vaikuttaisi suojeluun niillä aloilla, jotka on jo yksilöity. Mutta puolestaan se laajentaisi soveltamisella koskemaan ihmisiä, jotka voisivat myös nauttia väärinkäytöksen paljastajan asemasta. Tämä noudattaisi myös johdantoson kappaleita direktiivissä. Pitäisi myös ottaa huomioon, että tässä nykyehdotuksessa suojelun laintaminen koskemaan muita alueita ei ole kiellettyä, kunhan siitä ei muodostuisi vaikeuksia direktiivin täytäntöönpanolle. Olisi ehkä suurempi hyöty saatavissa, jos väärinkäytösten paljastaja asema koskisi kaikkia samalla tavalla Olipa sitten laki mikä tahansa, jonka nojalla ilmoittavat väärinkäytöksestä tai rikkomisesta. Sitten kaksi artiklan 21 c Siinä herra uskoo, että suojelun laajentaminen vapaaehtoisiin menee liian pitkälle. Suojelun pitäisi koskea niitä ihmisiä, jotka suoraan taloudellisesti jo ehkä tulisivat kyseeseen. Hän odottaa mielenkiinnolla valmistelijoiden kanssa jatkettavaa työtä. Kiitoksia. Tämän jälkeen sitten Alde, Jana Tuum ei ole paikalla. Onko täällä joku muu, joka edustaisi Aldea? Ei. Seuraavaksi sitten Jean Lambert vihreistä. Olkaa hyvä. Uh, thank you, President, and our thanks also to Kiitoksia. Kiitokset myös esittelijälle tästä tehdystä työstä. Varmasti tästä seuraa myös hyvää yhteistyötä. Ja olen samaa mieltä monien kollegoiden kanssa. Ne ovat samalla linjoilla ja menossa siihen suuntaan, johon meidän ryhmämmekin pyrkii. Kun katsotaan näitä käsiteltyjä aloja, niin on viitattu jo siihen, että tämä tulee kattaa työllisyyslainsäädäntö, Olemme sitten ne tarkistuksia sen suuntaisesti sekä alkuperäisissä jonotusan kappaleissa artiklassa 1 ja sitten tähän liittyvissä liitteissä työlainsäädäntö nimenomaisesti silloin tulisi katetuksi. Lisäksi olemme esittäneet joitakin tarkistuksia, jotka koskevat väärinkäytösten paljastajien anonymiteettia. Mehän tiedämme, että meillä on useita tapauksia, joissa Yksi on sanonut, kärsiä tämän seurauksena ja tarvitaan lisää suojaa näissä tapauksissa ja se on näin ollen tärkeää. Pidämme myös tätä suojaa tärkeäksi riippumatta siitä, millainen tämä muodollinen valtatasapaino on työpaikalla, mutta mehän tiedämme, että myös sellaisilla aloilla, joissa on tällainen litteä rakenne, niin sielläkin on toisenlainen valtarakennelma ja meidän täytyy sitä katsoa, tätä epämuodollista valtarakennelmaa. Mainittiin myös käynnissä olevat tutkimukset ja seurantatyö niin, että voitaisiin kommentoida tästä edist- tätä edistystä ja tuloksia. Jotkut halutaan laajentaa soveltamisalaa sisältämä Euroopan unioni ja siihen liittyvät yksiköt. Tässä olen samaa mieltä, mutta meillä on varaumia siihen, millä tavalla tuo raportointi hoidetaan. Olemme esittäneet myös joitakin tarkistuksia, joiden avulla voidaan vahvistaa sitä tukea, joka tarjotaan väärinkäytösten paljastajille. Olemme aiemminkin tätä tarkastelleet valiokunnassa ja olemme tietoisia näistä kysymyksistä ja mahdolliset kostotoimenpiteet sitten artiklassa 14. Niissä olemme esittäneet myös jonkun verran tarkistuksia, jos otetaan huomioon muitakin mahdollisia kostotoimenpiteitä. Millä me työskentelemme siis tulevaisuudessakin esittelijä ja varjoesittelijöiden kanssa, jotta saadaan oikein vahva lainsäädäntö aikaiseksi, joka hoitaa sitten tämän tehtävänsä. Monet mukaan lukien minun ryhmäni ovat tätä halunneet jo pitkään. Kiitoksia. Thank you. There is no... Kiitos. EFDD ei ole ketään paikalla käsittääkseni. Näin ollen INF e saa puheenvuoron, jos teillä jotain sanottavaa on. Merci, Madame le Kiitos puheenjohtaja. Ei, ei mitään sanottavaa. Madam... Eh, Rova Molikka komissiosta. Just pääosastolta ehkä on paikalla. Olkaapa hyvä, jos haluat jotain lausua. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh... Kiitos kovasti. Minä kirsin ylös kaikki kommentit, joita täällä kuultiin, ja myös luin tarkistukset. Mielenkiintoista. Ehkä yksi juttu, jonka ottaisin esille liittyy siihen, että työoikeus otettaisiin mukaan. Se saattaisi olla ongelma ja tällainen oikeusperusta, jossa mukaan otettaisiin, kuten tiedät, oikeusperusta antaa mahdollisuuden työmarkkinoisapuolten kuulemiseen ennen kuin komission yrityksen antaa tässä vaiheessa, kun ei haluttu ottaa mukaan tuota oikeudenalaa, niin voi ehkä olla kyseenalaista, onko mahdollista sitten enää jälkikäteen, kun komission ehdotuksensa tehnyt, ottaa mukaan tätä aluetta, kun voi olla, että siinä ehkä menettelyllä pystyttäisiin kiertämään, koska työmarkkinoisapuolia ei kuultaisi. Ehkä kannattaisi pitää mielessä. Kiitos. Thank you very much for that. Paljon kiitoksia tästä sitten annan puheenvuoron vielä edustaja Silikiotisille. Kiitos. Voin puhua hyvin lyhyesti. Haluaisin ensinnäkin kiittää kollegoja ystävällisistä sanoista ja myös tästä hyvin rakentavasta yhteistyöstä. Totesin jo tuossa aluksi, että tarkistukset parantavat tekstiä Ja tässä muutama kysymys, joihin puutun jo tuossa aluksi. Kyseessä on, ovat periaatteet, joista täytyy pitää kiinni. Tavoitteenahan tässä on saada aikaiseksi suojaa väärinkäytösten paljastajille. On tärkeää, että pidetään kiinni anonymiteetistä ja että sitä kautta sitten myöskin saadaan aikaiseksi jonkinnäköinen mekanismi, kun ajatellaan näitä väärinkäytösten paljastajia. Myöskin julkisella puolella on hyvä, että täällä mainittiin se, että tuo anonymiteetti on asia, josta pidetään kiinni, koska sillähän voidaan väärinkäytösten paljastajia suojata. No, tiedot ovat niin ikään hyvin tärkeitä tämä todettiin jo aikaisemmin. Avoimuus ei ole myöskään ikinä huono asia, päinvastoin se on hyvä, koska sitten voidaan tehdä paremmin työtä, voidaan kitkeä korruptiota ja niin poispäin. Nyt haluaisin vielä sanoa lopuksi hiukan jotain siihen liittyen, mitä komission edustaja totesi. Minä ymmärrän kyllä tämän kysymyksen liittyen oikeusperustaan, mutta me parlamentissaan olemme velvoitettuja ottamaan tämän asian esille. Meidän täytyy tehdä niin. Kyllä tästä nyt ollaan samaa mieltä varmastikin siitä, että tämä täytyy laajentaa koskettamaan myöskin työlainsäädäntöä. Ja nyt sitten pyrimme löytämään sellaisia tapoja laajentamaan tätä niin, että tätä voidaan laajentaa myöskin sellaisiin ryhmiin, jotka eivät ole vielä tässä mukana. Tavoitteemme on saada avoimuutta parannettua ja saada parempaa suojaa väärinkäytösten paljastajille. Ja tästä meidän todellakin täytyy pitää kiinni tästä asiasta. Se, että tämä laajennetaan koskettamaan työlainsäädäntöä ja nyt sitten täytyy myöskin katsoa, miten sitten komissio ja muut toimielimet voivat tehdä jotakin niin, että tämä todellakin sitten myöskin saadaan ankkuroitua tuohon direktiiviin. Kiitos. Thank you, miss. Kiitos äh, edustaja Silikkiotis. Äänestys täällä valiokunnassa tapahtuu 24. syyskuuta ja jurissa äänestys toimitetaan lokakuun 10. No nyt sitten siirrymme äänestykseen. Ja koska täällä nyt hiukan vielä tapahtuu liikehdintää, niin nyt voisimme tässä pistää kortit tuonne koneeseen ja sitten katsotaan, että onko täällä sitten vielä kenties lisäkin jäseniä tulossa paikalle. Okay, friends. No niin, hyvät ystävät, sitten käynnistämme äänestyksen. Kyseessä on Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019. Kompromissi A puolesta vastaan. Tarkistetaan kompromissi A. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31 ääntä puolesta ja 10 vastaan. Kompromissi B. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 9. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tarkistetaan Tarkistus 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 35 vasta ääntä. Kahdeksan oli puoltavia. Kompromissi D puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 9, tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestämme lausuntoluonnoksesta näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 32 puolesta, 10 vasta-ääntä ja yksi tyhjä. Kiitokset esittelijälle, joka olen minä itse. Kiitokset. vahvasta tuesta henkilökunnalle, jotka ovat kovasti tehneet työtä tämän parissa. Sitten budjetti, menettely. Empl 5500 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5501 puolesta vastaan. Tarkistetaan 5501. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 24 vasta ääntä. 5502 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 5503 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5504 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5505 viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5506 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5507. Aha, tästä ei äänestetäkään. Selvä. Meidän täytyy äänestää 5507 puolesta. Niin, mutta tämä no vote on virhe. Meidän täytyy äänestää tästä 5507 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. 5507. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhden äänen enemmistöllä. Niin. Sorry, we, we can't change. Anteeksi, emme voi nyt enää tätä muuttaa. Kaksikymmentäyksi ja 22 oli tuo lopputulos. Ja tämä tarkoittaa sitä, että se hylättiin. No sitten 5508 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 5509 raukeaa, joten seuraava on sitten Empl 5510 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5511 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5512 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Empl 5513 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Empl 5514 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 5515 puolesta. Ai se raukeaa. 5515 siis. Joten seuraavaksi Empl 5516 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 5516. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. 23 oli puolesta ja 23 vastaan joten tämä on siis hylätty. 5517 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5518 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5519 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5520 puolesta. Ai se raukeaa. Seuraavaksi siis 5521 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5543 yhdessä 5544 kanssa. Ne ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5524 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5525 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten meillä on nimenhuutoäänestys 5526. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 24 puolesta, 21 vasta-ääntä ja yksi tyhjä. Seuraavaksi Empl 5527 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 5528 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 5529 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan 5529. Äänestys alkaa. 5529 siis kyseessä ja äänestys päättyy. Hylätty 43 vastaääntä. 5530 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 5530. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 26 vasta-ääntä. Empl 5531 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 5531. Äänestys alkaa ja päättyy. 45 1 Yritän tässä juuri palautua lomalta. 5532 puolesta. Vastaan. Tyhjää. No, ehkä hylätty, mutta tarkistetaan. 5532. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kyllä, tämä on hylätty. Seuraavaksi 5533 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tämä saattaa olla tiukka. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kyllä, tämä on hyväksytty yhden äänen enemmistöllä. Empl 5534 yhdessä 5535 kanssa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 5536 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan 5536, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27 puoltavaa ääntä. Seuraavaksi Empel 5537 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 5538 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 5539 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 5540 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 5541 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Empl 5541. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty kahden äänen enemmistöllä. 5542 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Loppuäänestystä ei tästä ole. Oliko tässä kaikki? Tässä kaikki. Siis äänestyksen suhteen tässä oli kaikki. Tietysti esityslista jatkuu vielä. Kiitoksia tästä. Ja jatkamme hyvin mielenkiintoiseen aiheeseen, josta olemme käyneet keskustelua. Ja edellinen kokouksemme ennen kesätaukoa oli sellainen, että siellä kävimme syvällisempää keskustelua Euroopan työviranomaisesta. Yhdeksän 129 tarkistusta on tehty tähän asetusehdotukseen, jonka tarkoituksena on perustaa tuo Euroopan työviranomainen. Ja nyt me sitten käsittelemme näitä tarkistuksia. Annan puheenvuoron edustaja Lenersille ennen kuin annan puheenvuoron sitten varjoesittelylle tämän jälkeen. Edustaja Leners. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kuten totesitte, kävimme hyvää keskustelua tästä mietinnöstä 11.7. ennen kesätaukoa. Ja tuolloin kollegat tukivat voimakkaasti tätä ehdotusta ja mietintöluonnosta. Varmaan kaikilla oli hieno kesäloma ja saimme viettää uimaltalla tai rannalla useita tunteja käydä läpi näitä 929 tarkistusta. Claude Roulet tuolla nyökkäileekin. Kollegat ovat olleet kovin sitoutuneita tähän ja olen kiitollinen siitä. Kuten totesitte, 929 tarkistusta mukaan lukien omat ehdotukseni, jotka yhteensä 975 parannusehdotusta komission alkuperäisen ehdotuksen. Se osoittaa, että kyseessä on tärkeä asia. Ja tämä on osa puuttu, puuttuva osa palapelistä, kun kysymys on työvoiman liikkuvuudesta EU:ssa. Heijastelemaan lyhyesti sitä, mitä sanoin heinäkuussa Ensinnäkin me tarvitsemme selkeitä täytäntöönpantavia sääntöjä, kun kysymys on työvoiman liikkuvuudesta EU-ssa. Parlamentti on tehnyt paljon työtä tässä suhteessa. Olemme puhuneet työntekijöiden lähettämisestä direktiivissä, täytäntöönpanodirektiivistä edellisen toimikauden aikana ja useita muita ehdotuksia on vielä esillä. Se ei kuitenkaan ole riittävää. Tarvitsemme parempaa täytäntöönpanoa, varsinkin kun kysymys on rajoja ylittävästä eurooppalaisten liikkuvuussäännösten täytäntöönpanosta. Euroopasta, Euroopasta on tulossa yhä mobiilimpia. 70 miljoonaa kansalaista tekee työtä toisessa kuin omassa alkuperäisessä jäsenvaltiossaan. Joten meidän täytyy vahvistaa tätä täytäntöönpanon valvontaa. Ehdottaisin, että viranomaisella olisi tavoitteena keskittyä eh, tähän asiaan, jotta voitaisiin niin todella saada aikaiseksi jotain eroja. Ei, emme tarvitse mitään paperitiikeriä, vaan todellisen viranomaisen ja jäsenvaltioiden viranomaisten tulisi osallistua. Sen tulisi olla ehdoton vaatimus ja vain poikkeustapauksissa se, että ei osallistu, pitäisi olla mahdollista. Näin sanoin lyhyesti kesäkuussa, äh, heinäkuussa Romeo ja Julia tulivat mieleen, kun luin tämän ensimmäisen osan näistä tarkistuksista, sillä moni kollega on ehdottanut, että viranomainen nimettäisiin uudelleen työvoiman liikkuvuusviranomaiseksi tai työllisyys- ja sosiaaliviranomaiseksi, työviranomaiseksi tai rajoja ylittäväksi työmarkkinakysymyksiä käsitteleväksi viranomaiseksi. Siitä tuli aika kiva lyhenne eikä tiedä, onko siitä nyt niin paljon hyötyä sitten tuleville työntekijöille tässä virastossa. Joka tapauksessa tehtävät, jotka tällä viranomaisella ovat, ovat paljon tärkeämpiä kuin sen nimi. Olen myös vakuuttunut siitä, että kykenemme löytämään sitten sopimuksen siitä, mikä tämä nimi on, niin että se heijastelee tuon viraston tai viranomaisen toimintaa. Ja kuten sanoin, halusin, että työvoimaviranomainen keskittyy nimenomaan äh, tähän lähestymistapaan ja näin pyritään rajoittamaan myös työviranomaisen tehtäväkenttää, jotta se olisi tehokkaampi. Jotkut eivät kuitenkaan ole olleet niin ilahtuneita tästä äh, lähestymistavasta, mutta minun mielestäni meidän tulee keskittyä, mutta ei pelkästään sitä, vaan tarvitsemme myös tehokkuutta ja Monet kollegat ovat olleet sitä mieltä, että tiedontarjontapilari työviranomaisella on pienemmässä ö, roolissa. Ja näin odotankin, että saamme hyvän tasapainon näiden eri tehtävien välillä. Lisäksi meillä on näkemyseroja sen suhteen, millä tavalla helpotetaan eri sidosryhmien yhteistyötä rajoittavien työmarkkinoiden ongelmatilanteissa – kyse on asiasta, joka ei välttämättä kuulu suoraan työviranomaiselle ja tähän täytyy puuttua nyt seuraavan viikkojen ajan. Yksi tärkeistä kysymyksistä minusta on se, että työviranomainen voi helpottaa erilaisia tarkistuksia. Ja kun tarkastellaan näitä esitettyjä muutosehdotuksia, niin näkemykset täällä ovat aika erilaisia. Pitäisikö työviranomaisen pelkästään helpottaa toimintaa, vaan pitäisikö sen kyetä jopa ehdottamaan ne olla mukana näissä yhteisissä tarkistuksissa? Ja pitääkö jäsenvaltioiden yhteistyön olla pakollista tai vapaaehtoista? Eli paljon keskusteltavaa vielä on varjoesittelyiden kanssa näissä kohdin, mutta haluan toistaa sen, että minulle tämä on yksi näistä avainasemassa olevia ehdotuksista – tilanne on se, että näissä voimme päästä tasapainoisen ratkaisuun. Joitakin kysymyksiä on ja mm, tarkistuksia, joissa en ole aivan varma, varsinkin kun kysymys on siitä, että tarjotaan liikaa uusia juridisia määritelmiä tässä ehdotuksessa. Minun mielestäni työviranomaisen tehtävä on edesauttaa olemassa olevien säännösten täytäntöönpanossa olemassa olevaa lainsäädäntöä, joka EU:ssa nyt on jo olemassa – ja minusta äh, sekaannusta tulee vain liikaa, jos ryhdytään luomaan liikaa uusia määritelmiä tähän tekstiin. Tämän lisäksi meillä on tiettyjä muita avoinna olevia kysymyksiä. Työmarkkinaosapuolten mukanaolo, Euroopan parlamentin mukanaolo tietyssä prosessissa, hallintokomitea, työviranomaisen rooli silloin, kun katsotaan EU-sääntöihin kohdistuvia rikkomuksia, suuntaviivojen rooli. Tänään ei varmaankaan ole aikaa käydä kaikkea tätä läpi, mutta onneksi meillä on aivan runsaasti aikaa seuraavana viikkoina tätä asiaa käsitellä. Ja odottelen sitä, että saamme varjoesittelyiden ja muiden asiasta kiinnostuneiden kollegoiden kanssa näitä käydä läpi. Vielä kerran sitten korostan sitä, että pyrkimykseni tässä on saada aikaiseksi oikea tasapaino jäsenvaltioiden toimivaltuuksien ja työviranomaisen toimivaltuuden välillä ja sitten EU-tason toiminnan kautta parantaa säännösten täytäntöönpanoa. Toivottavasti tämä tasapaino säilyy myös lopullisessa tekstin muodossa sitten, kun siirrytään siitä äänestämään ja saadaan tämä aikaiseksi tehokkaalla tavalla. Kiitoksia vielä kerran kaikille kollegoille työpanoksista. Oikein mukava jatkaa teidän kanssanne yhteistyötä. Kiitoksia. Thank you, Mr. Leonard. Kiitoksia, edustaja Lenars. Sitten äh, varjoesittelijät ja tämän jälkeen muut, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa, mutta ensimmäiseksi edustaja Pirinski, SD-ryhmän varjoesittelijä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hauska olla taas mukana täällä yhdessä rajanaisia kollegojen kanssa keskustelussa. Kuten totesit, tämä on haastava ja tärkeä aihe, piiri ja mietintö. Kuten kuultiinkin, 975 tarkistusta. Se kertoo aika paljon tärkeydestä tämän aiheen parissa. Minäkin haluaisin mainita sen, että kun ajatellaan tätä yleistä lähestymistapaa näihin tarkistuksiin, niin toivoisimme, että me pystyisimme löytämään tasapainoisen lähestymistapaan, kuten herra Lenars totesi, niin että luotaisiin instituutio, viranomainen, joka tuo aitoa lisäarvoa tässä, kun ollaan luomassa todellisia yhteisiä työmarkkinoita, yhtenä osana sisämarkkinoita, ja siksi ELA on tärkeää, jotta voitaisiin määritellä vähän kourin mitä tarkoitetaan tasapainoisella lähestymistavalla ja miten siihen päästäisiin. Tässä on kolme aluetta noin yleisesti ottaen, jotka ovat tähdellisiä. Ja ne on hyvä pitää mielessä mielestäni. Ensinnäkin nimenomaan, mikä on tavoite ja soveltamisalaa eri toimissa. Sitten tehtävät. Toiseksi, miten määritellään ne, jotta päästäisiin tavoitteeseen. kolmanneksi, rakenteet. Niitä olisi syytä miettiä, niitäkin. Puheen ollen tavoitteista. Me olemme muuten tehneet ryhmänä tarkistuksia, noin 125 kappaletta. Kollegat ovat yksitellenkin tehneet tai ryhmissä lisää tarkistuksia. Minä uskon, että ne kaikki heijastelevat tahtoa saada aikaan toimiva viranomainen ja mikäli mahdollista, niin että se olisi myös vaikuttava. Vielä yksi tärkeä periaatekysymys, puheenjohtaja. Lähestymistavassamme me olemme ottaneet perustaksi tekstin, joka oikeastaan on komission erotuksessakin johdantosen kappaleessa yksi. Nimittäin, että työntekijöiden vapaa liikkuvuus, sijoittautumisvapaus, vapaus tarjota palveluita ovat perusperiaatteita sisämarkkinoilla unionissa ja ne on kirjattu perussopimuksiin, myös SEUT, hen. Minä uskon, että tämä pitäisi tehdä aivan selväksi, että nämä kolme vapautta ovat sellaisia, jotka ovat kytköksissä toisinsaan liittyen siis työntekijöiden, henkilöiden pääoman vapaaseen liikkuvuuteen. Kaikki liittyy työhön ja pitäisi myös kiinnittää huomiota yhtä lailla myös täytäntöönpanoon ja miten nämä vapaudet ovat kytköksissä toisiinsa. Ja siinä yhteydessä haluaisin mainita vain yhden tarkistuksen, jota en voi hyväksyä millään muotoa numeroon 54. Se lisää johdatukappaleeseen tekstin seuraavan virkkeen. Vapau liikkuuden oikeudet eivät ole absoluuttisia. Ja jos väärinkäytöksiä tapahtuu, niiden kohdan ne pitäisi estää. Abusive reliance-muotoilu voisi koskea ihan mitä tahansa vapautta, palveluita – sijoittautumista ja työntekijöiden liikkuvuutta koskeva yhtä lailla. Ikään kuin tässä olisi kyse rikollisesta väärinkäytöksestä jo. Jos ajatellaan laatikoyrityksiä, ne ovat myös väärinkäytöksen muotoja palveluiden tarjoamisessa. Siksi tällaista tasapainoa en voi hyväksyä. Näin ollen me kyllä näemme tämän tavoitteena, kuten Lenarskin, sellaisena, että pitäisi vahvistaa nykyistä unionin lainsäädäntöä. Mutta jos vain panoon keskitytään ikään kuin johtotähtenä, on kovin yksipuolinen lähestymistapa. Täytäntöönpanon rinnalla pitäisi miettiä myös syitä, jotka ongelmia ovat synnyttäneet, puuttua syihin – ajatellen syrjintää, eriarvoisuutta, mitä markkinat ovat itse luoneet. Täytäntöönpanon rinnalla pitäisi myös miettiä riskinarviointia, yhteistyötä, tiedonvaihtoa, tarkastella nimenomaan periaamisia syitä, joita väärinkäytösten taustalla on jos tällaisia väärinkäytöksiä tapahtuu työntekijöiden vapaan liikkuvuuden yhteydessä. Niin ikään olemme sitä mieltä, että ei ole kyse vain työntekijöiden lähettämisestä, missä rikkomuksia saattaa tapahtua, vaan kun työntekijät liikkuvat pysyvällä tavalla ja tulevat isäntämaan työmarkkinoille. Siksi haluaisin viitata siihen, mitä herra Ennart totesi puheenvuoronsa lopussa, eli määritelmät. No pitää paikkansa. On, että on erilaisia säädöksiä, jos on erilaisia määritelmiä. Mutta kun tarkistuksia työstimme, niin huomasimme, että on myös eroja, vaikka on kyse samantyyppisestä toiminnasta. Silloin kun tarkastelemme määritelmän, eli toisin kuin herra Lenars, minä olen sitä mieltä, että kun mietimme määritelmiä, niin ehkä se oikeastaan auttaisi elan työtä sen sijaan, että se sitä haittaisi. Varsinkin kun meillä on erilaisia käsityksiä siitä, mikä on työntekijän määritelmä, se liittyy työn luonteen muuttumiseen. Eli jos elalla olisi jonkinlainen merkityksellinen tehtävä, niin ei voi kaihtaa myöskään sitä, että mietimme, mitkä ovat määrittäviä tekijöitä, minkä tyyppisestä toiminnasta tai minkä tyyppisestä henkilöstä on kyse puheenjohtaja. Ja vielä nyt tässä käsittelen soveltamisalaa. Puheenjohtaja, haluaisin, että huomioidaan myös sellaiset käytännöt, kun on joitakin maissa, Pohjoismaissa muun muassa, on epäluuloa siinä, että syntyy vaikeuksia, kun ehkä on kyse jo toimivasta järjestelmästä ja reilusta järjestelmästä. Siksi me uskomme, että tällainen monttilauseke – huomioisi tällaiset huolet, niin ehkäpä se pitäisi ottaa mukaan tekstiin. En halua mennä yksityiskohtiin koskien tehtäviä. Aika rientää. Ja todellakin tässä on aika tyrmävä määrä tarkistuksia. Mutta kun nyt puhutaan tiedonvaihdosta, yhteistyöstä, yhteensovittamisesta, yhteisistä yhtäläisistä tarkastuksista, ja riitojen ratkaisu. Niin uskon, että tässä johtavana tähtenä pitäisi olla yhteistyön rakentaminen ELAN ja kansallisten viranomaisten kesken. Ei tämä voi olla yksisuuntaista vertikaalista yhteistyötä. Pitää pyrkiä rakentamaan yhteistyötä kunnioittaa kansallisten viranomaisten toimivaltaa, mutta yhtä lailla niin, että laalla on täysimittainen rooli huomioiden kansalliset viranomaiset, jotta ne olisivat tietoisia tästä tarpeesta täytäntöön panna itse kunkin lainsäädäntöä. Totta kai antaa myös apua silloin, kun on vaikeuksia, riitoja, kiistoja. Sitten vielä rakenteista. Lyhykäisesti puheenjohtaja. Emme usko, että olisi kovin hyvä ajatus ottaa Eurasin rakenteita mukaan. Elan Euras toimii hyvin mielestämme. Jätettäkö se sellaiseksi? Me olemme nähneet, että on tarkistuksia, jotka pyrkivät muuttamaan järjestelmää, joka 2016 omaksuttiin. En usko, että eladirektiivissä pitäisi ruveta sitä rukkaamaan vaan jätettäkö se sinne. Tämä koskee myös sosiaaliturvan hallinnollista komiteaa ja joitakin osatekijöitä muiltakin osin elassa. Emme pidä tätäkään kovin hyvän lähestymistavana. Ja mitä sitten tulee harmaan työn foorumiin, niin me emme ole samaa mieltä komission ajatuksen kanssa, että sitten tähän mukaan otettaisiin tai purettaisiin noin vain ilman, että tiedetään, miten se jatkuisi. Ehkä voitaisiin miettiä, että tämän foorumin sihteeristöt tulisi mukanelaan, niin että olisi yhteisvaikutusta, mutta ei keskeyttää prosessi, joka on varsin tärkeää, jotta voidaan tuoda päivänvaloon kaikki tällaiset harmaan työn käytännöt. Lopuksi vielä tämä kysymys, joka liittyy meidän mielestämme vahvaan tarpeeseen saada aikaan kolmikantainen rakenne elassa, kuten vastaavissa elimissä muutenkin on. Niin ikään olemme erottaneet, että tulisi johtokunta, jotta se olisi toimintakykyisempi viranomainen. Sitten vielä nimestä puheen ollen olen samaa mieltä herra Lenarsin epäilyjen kanssa, että sinne vielä tulee lisää kirjaimia elaan. Ja parempi, että olisi viranomainen eikä virasto. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kärsivällisyydestänne. Thank you very much. Eh. Oikein paljon kiitoksia. Tämä oli hyvin selkeä kommentti niille meistä, jotka eivät ole sataprosenttisesti olleet mukana näissä keskusteluissa. Mutta seuraavaksi sitten edustaja Trebesius. hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset myöskin esittelijälle Tarkistusten suuri lukumäärähän tässä jo mainittiinkin. Myöskin tämä keskustelu tästä mahdollisesta nimestä, niin tässä on varmastikin hyvin vaikea saada kaikki nämä näkemykset tuotua ikään kuin yhteen. Minä keskityin omissa tarkistuksissani niihin, että toimivaltajaot jäsenvaltioiden ja EUn välillä pysyvät tässä muodossaan. Ja haluaisin vielä tässä kohtaa myöskin korostaa sitä, että sosiaalisten oikeuksien pilari on ainoastaan tuollainen poliittinen kysymys eikä mikään EU-oikeuteen liittyvä asia. No sitten nämä tehtävät ovat sellaiset, että nyt täytyisi jäsenvaltioiden toimivaltuuksia täydentää. Ja tässä kuitenkin pitäisi myöskin tukea esimerkiksi jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä rikkomustapauksissa ja myöskin keskustelua kansallisten viranomaisten kanssa. No, tärkeää tietysti on tiedon antaminen rajat ylittäville toimille. Me mm, tuemme sitä, että sisämarkkinoiden säännöt varsinkin kun ajatellaan PK-yrityksiä ja työntekijöitä, tulee helpottumaan, mutta meille on niin ikään tärkeää, että nämä kaksinkertaiset rakenteet, joista myöskin esittelijä puhui, että niitä pyrittäisiin välttämään. No, on olemassa jo paljon toimivia järjestelmiä, kuten esimerkiksi EURES, ja meidän ei tässä tarvitse pyörää kuitenkaan keksiä uudelleen. Tämän lisäksi tulee olemaan tärkeää, että kansalliset viranomaiset voivat mahdollisimman tehokkaasti olla mukana näissä uusissa rakenteissa. Sitten vielä eräs asia. Minä olen tämän jo aikaisemminkin todennut. Tietosuoja, kun ajatellaan työntekijöiden tietoja, niin niistä täytyy pitää todellakin hyvää huolta uuden viranomaisen töissä. Ja toivottavasti nämä sitten myöskin hyväksytään. Kiitoksia tarkkaavaisuudestanne. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Haakin, Alde. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. No täytyy tunnustaa, että toisin kuin kollegatkin, minä en kyllä käyttänyt kesälomaani eh, näiden tarkistusten lukemiseen, mikä kyllä käy selväksi myös kommenteista, jotka sinänsä ovat lyhyet. Ensinnäkin kiitos esittelijälle. Kun katsotaan tätä asiakirjan luonnosta, niin olen sitä mieltä, että hyvin pitkälti voisin sen hyväksyä. Tietysti siinä on joitakin sitä yksityiskohtia, joista on tarkoitus käydä keskustelua. Tänä aamuna keskusteltiin myös siitä, että ei kannata lähteä nyt luomaan mitään hampaatonta tiikeriä. Ja että jäsenvaltioiden pitäisi tämä ottaa huomioon. Kysymykseen teille ja komissiolle onkin se, että onko meillä oikeus perusta tätä varten tässä ehdotuksessa olemassa. Eli haluaisin kuulla teidän näkemyksenne tästä. Lisäksi mainitsitte siitä, että rajoitettaisiin tehtävien määrää ja keskityttäisiin tiettyihin asioihin. Osa tätä olisi se, että meillä olisi paljon pienempi tiedotarjontapuoli, jos katsotaan tilintarkastustuomioistuimen kertomusta, niin siinä puhuttiin siitä, että EU-varoja tulee kohdentaa paremmin. Ja siellä on kuusi suositusta, joista kolme koski sitä, millä tavalla tietoisuutta lisätään ja tietoa jaetaan ja tietojen keruuta, kuten myöskin niiden käyttöä. En vielä ole vakuuttunut siitä, että meidän tulisi tämä osio unohtaa, mutta suhtaudun avoimesti siihen, millä tavalla se tähän sisällytetään – mutta se asia, jonka haluaisin todeta on, että en haluaisi, että se jätetään täysin huomiotta. Monissa tarkistuksissa puhutaan ylittävästä yhteisölainsäädännön täytäntöönpanosta liikkuvuuden suhteen ja millä tavalla väärinkäytöksiin suhtaudutaan. Kuten Pirinski totesi, eu ssahan liikkumisvapaus on yksi tärkeistä pilareista ja siksi kansalaisten täytyy olla vakuuttuneita siitä, että tämä oikeus on olemassa, mutta samalla meidän täytyy sitten tarkastaa jäsenvaltioiden tilannetta, toissijaisuutta ja minusta suurin haaste meille on se, että löydetään tasapaino näiden kahden näkökulman välille. Sillä nyt jälleen puhumme Elan ja kansallisten viranomaisten välistä yhteistyöstä, mutta monet tarkistuksista menevät huomattavasti paljon pidemmälle. Yksi niistä kysymyksistä, joita haluan katsoa myös, on se, millä tavalla tämä oikeusperusta kysymys toimii. Olen tyytyväinen komissioidotukseen nimen suhteen ja siinä oikeastaan kaikki, mitä minä tällä hetkellä halusin sanoa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten Riina Ronja, Kari Gue Angel. Ole hyvä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitokset myöskin siitä, että nyt tätä asiaa tässä käsittelemme. No näitä tarkistuksia on kovin paljon ja tästä syystä onkin vaikeaa niitä nyt käydä tässä läpi, mutta kyse on ikään kuin tuosta suuresta kuvasta ja meidän ryhmämme näkee nämä seuraavat tärkeimmät kysymykset seuraalaisesti. Täytyisi oikeastaan lähteä siitä, että mikä pitäisi olla tämän eurooppalaisen työviranomaisen tarkoitus. Kyse ei ole siis siitä, että tässä pitäisi tukea sisämarkkinoita, vaan pitäisi keskittyä siihen, miten kansalaisia voidaan auttaa, miten voidaan toimia sosiaalista polkumyyntiä vastaan. Ja sisämarkkinoiden ei pitäisi äh, tapahtua tai toimia hyvien työehtojen kustannuksella, joten tässä pitäisi puhua tuosta sosiaalista polkumyynnistä ja valottaa myöskin hyviä työolosuhteista, työolosuhteita. No meillä on hiukan huolenaiheita, mitä tulee tähän työmarkkinaosapuoliin. Niillä pitäisi olla vahvempi rooli mielestämme tämän viranomaisen kohdalla. Kyse on myöskin siitä, että miten tätä kyseistä viranomaista pitäisi ohjata. Kansalliset työmarkkinaosapuolet täytyy ottaa viranomaisen suunnittelutoimiin vahvemmin mukaan ja täytyy myöskin varmistaa, että työviranomainen tässä toimii myöskin työmarkkinaosapuolten eh, nimissä, koska tässä nyt tarkoitus on taistella sosiaalista polkumyyntiä vastaan ja parantaa työolosuhteita. Työmarkkinaosapuolet ovat merkittävässä roolissa. Eh, myöskin kansallisia järjestelmiä pitäisi tukea, niitä ei pitäisi mitenkään estää tai niiden toimintaa hankaloittaa. On sellaisia kansallisia järjestelmiä, jotka toimivat hyvin eikä tässä nyt pitäisi luopua tästä, vaan niiden pitäisi voida jatkaa hyvää työtänsä, eikä viranomaisen pitäisi sitten jotenkin estää niiden toimintaa. Haluan myöskin pitää huolen siitä, että eri järjestelmät, ne jotka EU:ssa toimivat hyvin, voivat myöskin jatkaa työtään. Täytyy myöskin varmistaa, että kansallisten viranomaisten resursseja ei vähennetä. Kyse on myöskin tiedoista, tietosuojasta, on tärkeää, että tässä koko asiassa on järkeä eh, ihmisille työpaikoilla, että voitaisiin myöskin paikan päällä tehdä yhteistyötä, eikä ainoastaan nyt luoda eh, tai tehdä jotakin työtä, koska sellainen on sille luotu. Tässä työntekijöiden ja kansalaisten eh, pitäisi saada lisäarvoa tästä. Ja tämä on meille ratkaiseva tässä kysymyksessä. Meidän täytyy varsinkin varmistaa se, että kansalaiset saavat lisää, eikä että luotaisiin vaan tuollainen ylimääräinen viranomainen tässä. Ja kiitoksia vielä ja todellakin odotan tässä yhteistyötä jatkossakin. Kiitoksia seuraavaksi sitten edustaja Rantke vihreistä. Kiitä minäkin. Tervetuloa takaisin lomien jälkeen. Olisipa kestänyt vähän pidempään totta puhuen. Odotan kovasti yhteistyötä elahdotuksen parissa ja varmasti olemme samaa mieltä kaikki. Kaikki kollegat ovat todenneetkin jo, että nyt tästä pitäisi tulla viranomainen, joka ansaitsee nimensä. Minusta etusijalla on nimenomaan kysymys siitä, onko tällä jotain virka tällä viranomaisella. Ja sitten voidaan tehdä jotain muuta, mitä täällä on mainittu. En halua enää ruveta toistamaan sitä. Kolme asiaa ottaisin esille, jotka ovat tärkeitä meille. Kyllä, herra esittelijä mainitsikin Shakespearein. Minä voisin mainita Götten Faustin puolestaan. Me olemme tehneet ehdotuksen, että voisimme tuo sosiaaliturvaa lisätä nimeen. Selitänpä, miksi halusimme sen mukaan. Meillä on erityisen tärkeää, että viranomainen ei mieti vain kysymyksiä, jotka ovat keskittyneitä työhön, kun ajatellaan Euressia ja mitä se on tehnyt aiemmin, niin Siinä on aika paljon kannusta syntynyt nimenomaan sosiaaliturvajärjestelmien tiimalta, miten voisi olla sosiaalietuuksia, siirtää niitä jäsenlaitoksesta toiseen. Siksi on erittäin tärkeää, että viranomainenkin miettisi sosiaaliturvajärjestelmiä, miten voidaan helpottaa liikkuvuutta. Ja sitten toiseksi ajatellaan väärinkäytöksiä. Kovin usein nekin liittyvät sosiaaliturvajärjestelmiin. Siksi toivoisimme tämän lisättäväksi katsotaan mitä ongelmia on tullut työntekijöiden yhteydessä, ettei tällaista teknistä jakoa tehtäisi eri kysymysten ja asioiden kohdalla. Toiseksi kysymys, joka on jo mainittukin täällä muutamassa puheenvuorossa, se, että otettaisiin mukaan myös sidosryhmien olo, ei pelkästään liitot, työmarkkinoissa puolet, vaan myös kansalaisyhteiskunnan järjestöt, jotka aika tarkkaan usein tietävät, missä ongelmia on työmarkkinoilla. Esimerkiksi kun on kyse rajat ylittävästä liikkuvuudesta. Siksi on erittäin tärkeää, että nekin olisivat mukana, että niiltäkin kuultaisiin elan työssä. Sitten lopuksi, kuten muutama kollega on jo ottanutkin esille kysymyksen siitä, miten voidaan taata, ettei tämä ole hampaaton tiikeri. On todella tärkeää, että on kykyä myös painostaa, luoda läpinäkyvyyttä viranomaisen yhteydessä. Siksi me esitämmekin, että sinne tulee unionin luettelo, ei sitovasta luettelo, ei sitova luettelo yrityksistä. Ja sitten tämä viranomainen julkaisisi tämän unionin luettelon. Näin ehkä voitaisiin näitä yrityksiä painostaa, jos on hankaluuksia, niin että noudatettaisiin oikeudellisia velvoitteita, joita ei ole olemassa. Ehkä viranomaisenkin olisi helpompi täytäntöpana niitä. Minäkin odotan nyt innolla yhteistyötä. Toivottavasti se on rakentavaa työtä. E Kiitoksia. En näe täällä nyt EFDDn tai ENFn edustajia. Tämä tarkoittaa siis sitä, että nyt käännämme tämän luettelon puoleen. Niistä, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, edustaja Regner ensimmäiseksi. Kiitos. Minäkin toivotan tässä hyvää töihin paluuta. Tämähän on hiukan kuin kouluihin palaaminen, kun tässä nyt parlamentaarinen työme on käyn, käynnistynyt taas. Ja ELA, eli työviranomainen, on kyllä hyvin tärkeä haaste. Lainsäätäjä, joka ei pidä huolta siitä, että toimitaan lain kirjamme mukaan ja että sitä ei panna toimeen oikein, niin tekee itsensä naurunalaiseksi koska tässä nyt todetaan, että me tarvitsemme selkeät, tiukat ja täytäntöön pantavat säännöt. Mutta totta kai täytyy myöskin pitää huoli siitä, että kaikki myöskin toimii. Työviranomainen täytyy toimia käytännössä. No, tiedän, että yhteistyö, rajat ylittävä yhteistyö kansallisten viranomaisten välillä – ei toimi siten kuin me mielellämme toivoisimme, kun kyse on esimerkiksi sääntöjen käytöstä tai noudattamisesta ja valvomisesta, siis niistä säännöistä, jotka olemme itse asettaneet. Palvelujen vapaus on hyvin arvokas asia, mutta täällä tapahtuu hyvin paljon laitonta, eli esimerkiksi postilaatikoyritykset, moni asia ei toimi niin kuin sen pitäisi. Ja tästä syystä työviranomainen on tärkeä. Tarkistukseni liittyvät nimenomaan tähän viranomaisen luonteeseen. Minulla on tärkeää, että työviranomainen todellakin voi toimia siten, että kansalliset viranomaiset todellakin tekevät yhteistyötä toistensa kanssa ja toimivat juridisesti oikein Muuten tämä ei toimi. Me tarvitsemme sellaisen viranomaisen niin, että tämä tässä pidetään lainkirjaimesta kiinni ja haluan myöskin tässä puhua nyt rahoituskriisistä. Meillä on nyt pankkivalvontaa ja työviranomaisen pitäisi tässä myöskin ottaa siitä mallia. Ja tässä tietysti myöskin sosiaaliturva ja kaikki tämä kuuluu mukaan Eli kun kansallista valvontaa tapahtuu, niin silloin täytyy todellakin pitää juuri näistä asioista kiinni. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Bach. Olkaa hyvä. Ja Dank, eh, Frau Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minun täytyy tunnustaa, että minulla on tänään hiukan parempi vaikutelma asiasta kuin heinäkuussa. No heinäkuussa kuitenkin äh, kävi ilmi, että olemme hyvin jakautuneita ja tässä puhuttiin myöskin siitä, että tämä hylättäisiin. Siis olemme hyvin jakautuneita, mutta minä itse olen vakuuttunut siitä, että työviranomainen todellakin tarvitaan ja tuen tässä nyt sitten myöskin esittelijä Lenarsia. Täällä korostettiin jo useaan otteeseen, että tämä, tämä perustettava työviranomainen on sellainen, että sen ei pitäisi näyttää hyvältä ainoastaan paperilla, vaan sillä pitäisi olla myöskin käytännössä oikeat toimivaltuudet, mutta myöskin varat. Se tarvitsee myöskin varoja niin, että se toimii. Ja se, että olisi tuollainen jonkinnäköinen äh, arviointiryhmä, tämän pitäisi olla sitovaa. Olen myöskin vakuuttunut siitä, että työmarkkinaosapuolet täytyy voimakkaammin ottaa mukaan, varsinkin kun ajatellaan riski, riskien analysointia ja arviointia. Ja myöskin johtokunnassa pitäisi olla työnantaja ja työntekijä järjestöistä edustajia. No, Marian Haakin tässä korosti erityisesti sitä, että meidän ei pitäisi tässä toimia ikään kuin jäsenvaltioita vastaan, vaan yhteistyössä niiden kanssa niiden täytyy osallistua tähän ja pitää löytää tasapainoa asiaan, jotta tästä saadaan aikaiseksi eurooppalaista lisäarvoa niin, että kyse ei ole ainoastaan turvallisuudesta ja laadusta, vaan myöskin sosiaalisista kysymyksistä, jotta tässä nyt voitaisiin nimenomaan tuota sosiaalista polkumyyntiä estää. Kiitos. Thank you very much. I give... Kiitoksia seuraavaksi edustaja Balas. Merci, Madame la Présidente. Euh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Olen erittäin hankalassa asiassa esittelijänä, kun kysymys on sosiaaliturvan koordinoinnista ja olemme pyrkineet viemään eteenpäin ja päätökseen tätä työtämme seuraavien viikkojen ajan. Näissä keskustelussa on käyty, niin hyvin usein palataan samoihin asioihin, eli siihen, että ole olemassa todellista mahdollisuutta valvontaan, tasaveroisiin sosiaalisiin oikeuksiin, koska meillä ei ole riittävää eurooppaista viitekehystä joko näissä teksteissä, jotka ovat olemassa tai joita suunnitellaan. Ja näin ollen ajatus eurooppalaisesta työviranomaisesta nimenomaan tässä täyttää puutteen joka on ihan selkeästi olemassa sosiaalisen lainsäädännön alalla. Työntekijöiden liikkuvuushan on aivan erinomainen asia ja jotta se voitaisiin hoida paremmin, niin meidän täytyy ehdottomasti torjua petoksia. Ja jotta voitaisiin torjua petoksia, niin meidän täytyy saada aikaiseksi sellainen viranomainen, joka ei alistu byrokratiaan. Mistä byrokratiassa on kysymys? siinä on kysymys tehottomuudesta, ihmisten turhasta häiritsemisestä ja kun yritykset tunnettavat hyvin lainsäädännön, jos me näin torjumme petoksen tekijöitä, niin tämän eurooppalaisen työviranomaisen täytyy siinä tapauksessa olla todellinen viranomainen. Eli ne päätökset, jotka se tekee, ovat silloin todella tehokkaita. Sanotaan, että tämä on eurooppalaisen lainsäädännön vastaista, ei suinkaan, vaan nimenomaan perustamissopimus 151-153 artikloissaan ilmoittaa selkeästi, että Euroopan unioni täydentää jäsenvaltioiden toimintaa sosiaalisella alalla. Ja nimenomaan tästähän on kysymys myös tässä tilanteessa. Eli se on täydentävä luonnollisestikin jäsenvaltioiden viranomaisten suostumuksella, jotka siis tarjoavat suostumuksensa tähän toimintaan. Se mahdollistaa sen, että meillä on enemmän näkyvyyttä työntekijöiden liikkuvuudelle. Minä tuen siis kaikkia sellaisia tarkistuksia, jotka pyrkivät siihen, että lisäbyrokratiaa ja tehottomuutta ei synny lisää, vaan saadaan aikaiseksi tehokas väline, jotta voidaan tehdä sellaisia päätöksiä, joita sitten voidaan soveltaa. Thank you. I'll give the floor to Madam Šojderova. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Šojdrova. Děkuji kolegyně Kiitoksia kovasti puheenjohtajat kollegat. Olen aivan varma, että me olemme nyt timmissä kunnossa loman jälkeen. Olisin kyllä samaa mieltä erään Valasin kanssa, joka totesi, että tämä, tämän uuden viranomaisen täytyy olla tehokas, vaikuttava ja täydentää jäsenvaltioiden tehtäviä EU-tasolla, tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden merielinten kanssa. Minä olen tehnyt joukon tarkistuksia minäkin. No minua nyt ei kiinnosta nimen muuttaminen, mutta kyllä haluaisin ihan tarkkaan tiedä, mitä se sitten tekee jatkossa. Ehkä pitäisin sen reviiri tarkalleen määritellä, mitä varten se on olemassa. Meidän täytyy myös miettiä, minkälaista hyötyä siitä koituisi. Sen täytyy paremminkin auttaa kuin estää. Esimerkiksi jos otetaan maksupalvelusta, niin sen pitäisi koskea vain jäsenvaltioita, ei työnantajia tai työntekijöitä. Tarkoitammeko todellakin sitä, että työntekijöiden ja työnantajien pitäisi maksaa näistä palveluista, joita uusi viranomainen tarjoaa? Komission tekstistä se ei käy selväksi, mutta ei kai tätä kuitenkaan ollut tarkoitus sinne mukaan ottaa. Sitä paitsi jäsenvaltioiden asiantuntijoilla pitäisi olla myös oikeus olla edustettuina asiantuntijaryhmissä. Sekin on kovin hämärästi muotoiltu komission ehdotuksessa. Se ei käy selväksi siitä. Minä olen sitä mieltä, että jos haluamme saada aikaan paremman yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, niin tämäkin pitäisi kirjata sinne selkeästi. Eli minä tähtään siihen, että saamme aikaan viranomaisen, josta olisi jotain hyötyä, joka tekisi todellista yhteensovittamistyötä ja yhteistyötä. Thank you. Uh, Kiitos. Rowa Jaszlowieka. olkaa hyvä. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja również witam kolegów po wakacjach. Widzę, że... Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Onpas mukava nähdä, kuinka kaikki ovat täällä ruskettuneena ja levänneinä nyt sitten kesäloman jälkeen valmiina tekemään töitä. Paljon on jo sanottu, nyt viittaan vain joihinkin kohtiin. Mielestäni on oikein hyvä, että tämä uusi elin syntyy. Hyvin usein olemme saaneet työstä erilaisia asiakirjoja. Meillä on puuttunut työllisyyssektorin tietoja työntekijöiden lähettämisestä, niin sanotusta sosiaalista polkumyynnistä ja olemme olleet sitä mieltä, että tämän kaltainen elin puuttuu. Me tarvitsemme sitä ja olen kovin ilattunut siitä, että se nyt on tulossa. Ensinnäkin Minusta me tarvitsemme. Meidän täytyy hyvin selkeästi nähdä, mistä tässä näissä yhteisissä tarkastuksissa on kysymys. Ihan selvästi kaikki valvontatoimet, joita otetaan käyttöön, täytyy hoitaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Komissio viittaa liikkuviin työntekijöihin. Samalla kuitenkin työntekijöiden lähettämisessä on kysymys siitä, että palvelut liikkuvat eikä niinkään työ. Kuitenkin me kaikki tiedämme, miten tärkeä lähetettyjen työntekijän asema on ja näin ollen heidän täytyy kuulua tämän uuden viranomaisen alaisuuteen. omissa tarkastuksissani viittaa siihen, että uuden viranomaisen ei tulisi olla esteenä eurooppalaisilla työmarkkinoilla. Aivan liian usein valiokuntamme ehdottaa uusia esteitä työpaikkojen luonnelle ja se taas heikentää Eurooppaa. Euroopan voima on PK-yrityksissä. niin tulisi olla mahdollisimman vapaita luomaan uusia työpaikkoja. Kiitos. Sitten käännyn komission puolella. Onko edustaja paikalla? Täällä on nyt tullut esille muutama kysymyskin teille. Ehkä teillä on ihan omiakin kommentteja, joita haluatte esitelläkin. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta päivää kaikille. Ensinnäkin aluksi voisin kiittää tähän asti tehdystä työstä. Kovasti kiitoksia. Tiedämme hyvin, kuinka paljon uurastettu on tarkistusten ja keskustelujen tiimoilta. Kiitos siitä. Alusta lukien meillä on ollut aika kunnianhimoinen aikataulu, se on toteutumassa, eli kovasti kiitoksia siitä. Tässä vaiheessa komission on kovin vaikea puuttua tai kommentoida tarkistuksia. Sitä paitsi ei niitä ole hyväksyttykään vielä. Mutta ehkä voisin vastata muutamaan kysymykseen ja vielä kerran toistaa mikä on komission ehdotus. Me olemme oikeastaan paljon samaa mieltä siitä, että tarvitsemme toimintakykyisen elimen, viranomaisen ja jotta jos ajatellaan yhteistyötä ja tiedonvaihtoa ja välittämistä, niin sehän siinä on tarkoituksena niin, että voitaisiin vahvistaa yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa niin, että voitaisiin joskus ratkaista mahdollisuuksia tarjota välityksen yhteydessä. Eli tämä on ehdotuksemme, tämä on paketti. Ja, ja tämä on myös tämän yhden luukun periaatteen taustalla, joka on osana ehdotusta. No, nimestä niin puheen ollen me olemme sitä mieltä, että no, me kävimme paljon keskusteluja mekin. Kyse on elimestä, joka tekee työtä lähettämisen yhteydessä, sosiaaliturvan parissa, vapaliikkuvuuden parissa. Ja totta kai mielestämme tämä on nimessäkin nähtävissä Euroopan työviranomainen. ELA on lyhennekin, kun sitä ei nyt ole edes käytössäkään vielä. Huomasin, että tässä on vähän haastetta löytynyt tässä talousarjoituksen parissa. Me uskomme, että tämä on osa ennaltaehkäisyäkin. Me haluamme, että yritykset ja työntekijät ovat valistuneita ja saisivat apua niin, että voitaisiin luoda yhtenäiset työmarkkinat. Todellakin tämä varmasti laatua kohentaisi liikkuvuudessa. Joku täällä mainitsikin jo Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen, joka muuten otimme ihan vakavasti. Molemmin on paljon tehneet me, niin itsekin, ehkä vähän hajallaan tosin on tietoa tarjolla. Uskomme, että yhden toimintapisteen periaate on tärkeää. Eli me todella uskomme, että sen ensimmäisenä tehtävänä viranomaisella on erityisen tähdellinen. Minäkin olen kuullut täällä ne kommentit, jotka liittyvät siihen, että työmarkkinaosapuolet pitäisi saada mukaan. Emme heitä ole unohtaneet tietenkään, he ovat hyvin tärkeässä roolissa työn liikkuvuudessa, työntekijöiden vapaassa liikkuvuudessa. Tästä syystä me olemme ajatelleetkin sidosryhmä ryhmää. Sillä on tärkeä rooli silläkin. Riittäkö tämä tällä erää? Tot, Totta kai, jos jotain teknistä asiantuntijuutta tarvitaan, jos lisää kysymyksiä tulee mieleen tai kommenttejakin, ja tässä käännyn nyt esittelen puolenkin, voimme tästä vielä käydä keskusteluja ja tavata. Mutta kiitos nyt tähän asti tehdystä työstä. Ja hyvä myös, että aikataulu pitää, vaikka se kunnianhimoinen onkin ollut. Kiitos. Thank you. Uh, Kiitos. Ja sitten jätänkin puheenvuoron esittelijä Lenersille, jos teillä on jotakin kysymyksiä esimerkiksi komissiolle tai muille. Ole hyvä. Kiitos paljon. No, minulla ei ole mitään kysymyksiä tällä hetkellä. En nyt tässä myöskään kaikkiin asioihin puutu, joita täällä esitettiin. Kiitoksia kaikille sitoumuksestanne ja niin kuin tässä edustaja Bach sanoi, niin me tässä nyt olemme pääsemässä kohti hyvää yhteisymmärrystä. Totta kai täällä on vielä yksityiskohtia, jotka täytyy selvittää. Haluaisin vain sanoa, mitä tulee tuohon tiedot, tietoihin tai tiedottamiseen, niin tämä on todella tärkeä asia. Minä itse tulen raja-alueelta. Tässä on kaksi maata lähekkäin ja tässä on hyvin paljon ongelmia liittyen oikeaan tie, oikeisiin tietoihin. En usko, että näitä asioita kuitenkaan käsitellään tuolla työviranomaisen puolella kaikkein parhaiten. Minä olen saanut hyvin paljon kirjeitä ja sähköpostia vaalipiiriltäni viikoittain ja monet asiat liittyvät esimerkiksi verokysymyksiin, veroyhteistyöhön. EUlla ei ole yhtään kompetenssia tässä asiassa, joten pohdin tässä, että miten nyt sitten eurooppalainen työviranomainen tiedottaa kansalaisia sellaisia, jotka haluavat muuttaa ulkomaille esimerkiksi EU-asioista, mitä tulee vapaaseen liikkuvuuteen ja mm, työlainsäädäntöön, mutta että se ei kuitenkaan esimerkiksi kerro esimerkiksi kahdenvälisistä verosopimuksista, joita eri maiden välillä on, joten meidän täytyy keskittyä tässä enemmän näihin tietoihin liittyviin säädöksiin, mutta mielestäni näitä asioita ei kuitenkaan parhaiten hoideta eurooppalaisen työviranomaisen taholta. Korostaisin tätä, että tuo tiedonanto ja saantipuoli on meille hyvin tärkeää, en halua mitään pahaa siitä sanoa. No sitten nämä muut asiat, näin kellosta, että kello on jo puoli yksitoista illalla olemme käsitelleet tätä riittävästi ja varmasti tulemme jatkamaan tämän asian käsittelyä seuraavien viikkojen aikana. Kiitos. Thank you all for your interventions. Kiitoksia näistä puheenvuoroista. Aikataulu on seuraavanlainen. Me äänestämme täällä tässä valiokunnassa 18. lokakuuta ja täysistunnossa e, tätä käsitellään joskus, emme tiedä vielä päivämäärää. No niin, sitten siirrymme kohtaan Okay, we should. Uh, five minutes. Uh, uh, go to point eight on the... Pitäisi siirtyä kohtaan kahdeksan, mutta me odotamme tässä esittelijä Calve Chambonia. Tämä on hyvin tärkeä mietintö, josta puhumme voimme odottaa viisi minuuttia vai haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron liittyen tähän työviranomaiseen? Pidämme viiden minuutin tauon. Tulkaa sitten takaisin, koska kohta kahdeksan esityslistalla on äärimmäisen tärkeää parlamentille. Yeah.

Siis, Parce qu'évidemment, il porte la culture des L'enjeu, c'est convaincre. Oui, c'est ça. friends, uh, uh No niin, ystävät. Jatketaanpa kokousta. Meillä on seuraavana esityslistalla kohta kahdeksan avoimet ja ennakoitavat työolot Euroopan unionissa. Aluksi annan puheenvuoron esittelijä Kalve Chambonille ja tämän jälkeen sitten käymme läpi varjoesittelijöiden luettelon. Haluamme kuulla kommentteja myöskin komissiolta sitten jälkeenpäin. Mutta edustaja Cal- Calve Chambon, annan teille nyt puheenvuoron. Muchas gracias. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Tervetuloa kaikki. Näin pitkän lomakauden jälkeen olettaisin, että kaikki ovat virkistäytyneet ja varmasti sitten auttaa jatkotyössäkin. Jatkan espanjaksi, ehkä lukumatta muutama replikkiä, koska tämä on aika hankala direktiiviä. On tarkkaa myös, miten kieltä käytetään, eli kiitos tässä jo tulkeillekin etukäteen. Eli ensinnäkin yleiset puitteet. Tämä direktiivihän tähtää siihen, no ensinnäkin tässä täytyy käyttää kaikki aika hyväksemme, aika rientä ja minä ymmärränkin sen pohjalta, mitä kokouksia on ollut jo, että mielenkiintoa kyllä löytyy komissionkin puolella, kaikkien puolelta löytyy mielenkiintoa niin, että tämä direktiivi, vaikka sitä varmasti voidaan parannella parlamentissa, saataisi päätöksen tällä kaudella. Haluan tämän selväksi tehdä. Ehkäpä ennen vaalikauttakin jo kun ajatellaan mikä myönteinen vaikutus tällä saattaisi olla parlamenttia ajatellen muuten yhteiskunnassa, kun tällainen direktiivi saataisiin hyväksytyksi. Pitää tietenkin paikkansa, paitsi että sitä voidaan parannella ja kohennella, niin tällä varmasti on oma vaikutuksensa ja aika paljon merkitystä, koska tämä on ehkä kaikkein tärkeimpiä keinoja kehittää sosiaalista pilaria – Edinburghin kokousta ja niin edelleen. Kiitos muuten kollegoille. Olen nähnyt heidän parissaan vakaumusta, että tämä työ on erityisen tärkeää. No niin, tässä yleiset puitteet. Paljon on tullut tarkistuksia, joita olen käynyt läpi. Tarkistuksetkin osoittavat, miten paljon merkitystä annetaan tälle työlle direktiivin parissa. mitä tästä voitaisiin mainita sellaista, mistä olen vakuuttunut, että tarvitaan tasapainoa, enkä usko, että niissä kohdin on suurempia ongelmia tulossa, ainakaan että direktiivi hylättäisiin sen vuoksi, niin ne liittyvät työsuhteiden tietoon, jota annetaan. Esimerkiksi mahdollisuus, että voi keskustella silloin, kun tietoa tarjotaan. Eli mitä erityisiä kysymyksiä tulee PK-yritysten kohdalla ajatellen hallintorasitetta. Eli tässä voidaan miettiä, mikä on olennaista ja välttämätöntä tietoa, niin että tiettyä joustoakin voitaisiin tarjota siinä. Ja sitten mitä yhteyksiä minulla on ollut siltä osin, koska tämä tulee voimaan ensimmäisestä päivästä lukien, eli se on erityisen tärkeää maaseutualueella esimerkiksi. Eli tämä olisi perustana, mutta totta kai voidaan tätä ihan järkevästi mukauttaa siihen todellisuuteen, mitä on, kun ajatellaan erilaisia tilanteita tai pk-yrityksiä ajatellen varsinkin. Totta kai niiden asema edelleen on hallitseva ja sitten internet mukaan lukien Eli tässä tarvitaan tiettyä liikkumavaraa heillekin. Siksi minä uskon, että tässä tuskin löytyy mitään vaikeuksia tai ongelmia. Ajatellaan niitä oikeuksia. No se, että määrätään jokin päivämäärä, jolloin niin, että löytyisi yhteisymmärrys sen pohjalta koeen osalta, niin mielestäni varsin tämäkin kyllä löytyy. Mutta se, mikä tässä nyt ainoana sen on hyvä pitää mielessä, että tässä tavallaan paras on hyvän vihollinen. On erittäin tärkeää, että saadaan aikaan direktiivi, joka on käytännöllinen, konkreettinen, varma, varsinkin Edinburghin periaatetta noudattaen, joka on erittäin tärkeää kansalaisille, koska tämän laki on kansalaisia varten. Ei tämä ole pelkkää retoriikkaa, vaan todellakin esimerkiksi koulutuksen enimmäisjakso 25 prosenttia oletetusta työstä, niin tässä tarjotaan konkreettinen oikeus eurooppalaiselle kansalaiselle, eikä tästä puhuta vain ikään kuin tyhjössä. Enköhän tästäkin löydy yhteisymmärrys ja tasapaino niin kuin aina älykkäässä lainsäädännössä, jolla on sosiaalista vaikutusta, joutuu tietenkin aina tinkimään jostain luopumaan. Ja totta kai esittelikin pitää tämän mielessään. Ja sitten tietysti työsuhteiden muuttaminen. Toivottavasti siinäkin saadaan aikaan oikeuksia. Sekin on tärkeää. Ja siinä kerrotaan, minkälaisia lisätietoja tarvitaan, jotta tarkoitettu lähetettyjen työntekijöiden kohdalla ja kuinka paljon tässä jo on saatu aikaan, varsinkin lähetettyjen työntekijöiden direktin kohdalla. Minäkin uskon, että tässä löytyy tahtoa päästä eteenpäin konkreettisesti tarjoten jotain kansalaisille. Enkä usko, että tässäkään ongelmia löytyy tasapaino etsittäessä. Ja jo ajatellaan komission tehtyä, komissiossa tehtyä työtä, joka on jossakin ollut hyvää vähimmäisvaatimukset, eli samat kuin ovat oikeudetkin. Sitten yksi aihe, joka voi aiheuttaa keskustelua. No, totta kai, jos ajatellaan tuotantoelämää, sieltä halutaan, ettei kilpailukykyä viedä sentään niin, että tulee liian tiukkaa lainsäädäntöä. Täytyy löytyä tasapaino siinäkin. Ajatella se, ettei tässä avata ovia levällään mielivaltaisuudelle työvoimaa hyödynnettäessä jossain yrityksessä, jos varsinkaan mitään perusteetonta mielivaltaisuutta ilman minkälaista valvontaa. Ja tässä on, tulevat mieleen nämä nollasopimukset. Ja aina minä olen todennut, että ei jos Euroopan parlamentti kieltää tai ei nollatuntisopimuksia, niin, niin tässä nyt ei sitä pysytä ratkaisemaan. Se ei ole tässä olennaisinta. Se ei ole nyt oikea paikka sille. Totta kai voidaan hyväksyä toimenpiteitä vähän maalaisjärkiä noudattaen, mitä tarkoitetaan Euroopassa ylipäätään työsuhteella, sopimussuhteella, työsopimussuhteella niin, ettei väärinkäytöksiä ainakaan sallita. Ja epäilemättä Nollatuntisopimuksetkin varmasti törmäävät omiin rajoihinsa näiltä osin. Mutta tämän jälkeen, mistä varmasti keskustelua syntyy, esittelijän olen huomannut, on paljonkin vastakkaisia näkemyksiä tarkistuksissa tullut esille, nimittäin määritelmät. Ongelma liittyy siihen, mikä on työntekijä on äh, sairaanhoitaja, tai mitä nyt tuo Mistunkin on lausunut, joissakin on epäselvyyttä. Ensinnäkin mietitään, mikä on tämän tekstin tarkoitusperä. Tässä tarkoituksena on, että Euroopan kansalaiset ymmärtäisivät, että heillä on tiettyjä oikeuksia silloin, kun ovat työelämässä mukana. Eli mitä työntekijät voivat saada oikeuksina. Ja oikeuden pitää olla sitten sama, olipa sitten mikä tahansa työsuhteen oikeudellinen luonne. Mitä minä nyt olen huomannut, että tässä on kahdenlaista huolta olemassa. Yhtäältä yksi huoli, josta minä olen aivan samaa mieltä, että kukaan ei jäisi ainakaan näiden oikeuksien ulkopuolelle. Nämä ovat eurooppalaisia universaalioikeuksia. Kukaan, joka on työssä, ei saisi näiden oikeuksien ulkopuolelle jäivää. Olkoon niin, mutta sitten toisaalta on huoli, joka on enemmän ollut tekninen ja oikeudellinen, ja, ja se liittyy täällä, kun me teemme politiikkaa, niihin toimijoihin, jotka ovat totta kai välttämättöjä tässä. Että ei tässä puututtaisi kansallisiin lakeihin, työoikeuteen, kun on toissijaisuusperiaatteita, mitä on perussopimuksissa ja niin edelleen. Hyvä niin. Mutta minä uskon, että meidän pitäisi nyt luopua tästä juridiikasta. Minä aion tehdä ehdotuksen, niin että löysi yhteisymmärrys oikeuksista – ei oikeusjärjestelmistä tai oikeudellisesta täytäntöönpanosta. Ihan piakkoin tässä lähiaikoina, kun me vielä järjestämme kokouksia, teen kirjallisen esityksen, jossa löytyisi yhteisymmärrys ja tahto olennaisesta, nimittäin että jokainen henkilö, en sano työntekijä, vaan jokainen henkilö joka on riippuvuussuhteessa taloudellisesti, organisatorisesti, toiminnallisesti tai hierarkia vuoksi. Silloin kun tekee työtä, niin jos joku tällaisessa tilanteessa on, tulisi näiden oikeuksien piiriin. Ja sitten jokainen maa väistämättä, emmehän nyt voi laatia, laatia yksityiskohtaisesti eurooppalaisia työmarkkinoita, kun on niin paljon yksityiskohtia, jotka ovat erilaisia. Jokainen maa sitten täytön panisi oman lai, työoikeutensa pohjalta, mutta kun minä sanon täytäntöön panee oman työoikeutensa pohjalta, niin ei voida kutsua sitten autonomiseksi työntekijäksi, itsenäiseksi työntekijäksi tai tai miksi tahansa tätä työntekijätä henkilöä, joka on taloudellisesti, organisatorisesti, hierarkisesti riippuvainen jostain tietyn ajan, niin silloin tämän henkilö voi nauttia näistä oikeuksista. Kutsutaan häntä miksi tahansa. Jossain maassa häntä kutsutaan ties miksi, mutta kuitenkin näitä oikeuksia noudatetaan. Tätä minä aion esittää, koska tässä me olemme nyt luomassa kodifioitua juridista näkemystä työntekijämääritelmästä ja työnantajasta. Mutta jos sitten sitä ruvetaan ruotimaan vielä enemmän, niin siinä tulee kiperiä ongelmia vastaan. Ja ajatellen, ketkä tulisivat kysymään, mitkä ovat nämä perinteiset työoikeusjärjestelmät kussakin maahan. Ja sitten sopeudutaan, jos halutaan sopeutua. Ja sitten mennään vaikka tuomioistuimeen, niin mentäköön. Mutta kyse on perusoikeuksista tästä direktiivissä. Ei ole kyse peruslainsäädännöstä. Tällaisen ehdotuksen minä teen. Ja nimenomaan sen osalta, mistä on eniten kyse tässä pelissä. Eli on kyse työntekijöiden oikeuksista, jotka sopeutetaan uusiin työmuotoihin Euroopan tasolla. Se tässä on legitiiminä, tarpeellisena tavoitteena ajatellen Eurooppaa. Tämän verran sanoisin tästä tällä hetkellä tässä vaiheessa ja varmasti tässä on uurastettavaa ja varmasti työ jatkuu. Kiitos. Thank you, Mr. Calvé Chambon. Uh, I'll now give the floor to the... Kiitoksia esittelijälle ja sitten EPP. Nimissä puheenvuoron saa edustaja Ratke. Ja, Frau Vorsitzende, Herr Bericht. Niin, puheenjohtaja, arvoisa esittelijä, hyvät kollegat. Minä haluaisin ensinnäkin nyt mainita sen, että minua hiukan ärsyttää, olen hiukan ärsyntynyt siitä, että äh, tätä oli tarkoitus käsitellä tänään iltapäivällä. Näin minä olin kalenterin merkinnyt ja nyt sitten tämän parlamentaarisen kesätauon jälkeen tämä olikin aikaistettu. Ja nyt sitten näin aikataulu muuttui. Kun ajatellaan nyt tätä asiaa ja sen merkitystä, niin tämä ei tee sille oikeutta ja halusin nyt tässä kohtaa tämän asian vielä mainita. No muutoin haluan sanoa, että olen hiukan samaa mieltä tästä optimismista, jota esittelijä tässä levitti, koska tämä kävi selväksi myöskin varjoesittelijöiden kokouksessa, että tässä nyt ollaan hyvin pitkälti samoilla linjoilla siitä, että vaatimuksemme ei ole ainoastaan saada tuollaista sosiaalipoliittista lyrikkaa aikaiseksi, vaan että myöskin merkittävällä tavalla työntekijöiden oikeuksia EU-ssa halutaan parantaa. Ja tässä suhteessa olemme monissa asioissa jo hyvällä tiellä. No kuitenkin täytyy tässä myöskin tehdä selväksi se, että on joitakin sellaisia asioita, jossa olemme valovuoden päässä kompromissista ja missä henkilökohtaisesti en myöskään ole sitä mieltä, että kompromissiin tullaan päästään. No, no, otan esimerkiksi tässä esimerkiksi työntekijän määritelmän, juridisen määritelmän. Minä kyllä suhtaudun hyvin sympaattisesti siihen näkemykseen eh, esittelijän kohdalla, joka sanoi, että tässä pitäisi tehdä enemmän politiikkaa ja vähemmän pohtia näitä juridisia kysymyksiä ja sellaiselle, joka eh, ei noita juridisia kokeroida tunne, niin hänelle se on hyvä. Tässä sitten kuitenkin, jos lakeja ollaan säätämässä, niin kyllä tuo juridiikka täytyy ottaa huomioon ja emme tässä nyt helpota omaakaan tilannettamme, kun katsomme nyt esimerkiksi jäsenvaltioissa, että tällaisen kysymyksen kohdalla tuota juridista puolta ei katsota ollenkaan, joten minä nyt vetoisin siihen, että me voisimme edelleenkin työstää sellaisia kohtia, joista olemme pitkälti samaa mieltä, koska sitten voimme ennen vaaleja tehdä yhdessä selväksi, että Äh, työntekijöiden oikeudet eivät meillä ole todellakaan yhdentekeviä ja ne asiat, joissa kompromissi ei ole lähelläkään, kuten esimerkiksi nämä juridiset määritelmät, äh, työntekijän määritelmät, niin sitten meidän täytyy vain äänestää. Ja sitten saadaan enemmistö jonkin asian taakse tai toisen taakse. Mutta äh, riita, joka nyt tässä kysymyksessä vielä muhii, niin meidän ei pitäisi nyt jättää äh, kuitenkaan huomiota näitä kysymyksiä, joista olemme samaa mieltä. Ja tulemme jatkamaan keskustelua niin, että pääsemme myöskin eteenpäin näissä kysymyksissä, äh, jotka koskettavat työntekijöiden oikeuksia. Kiitoksia. Sitten edustaja Lopes, SD. Muchas gracias, eh, presidenta. En primer lugar, lo que quería hacer es agradecer. Kiitos, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää siitä työstä, jota tässä viime kuukausien aikana nyt on tehty esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Olen yhtä mieltä asioista, joita täällä on otettu esille, eli se tarve, että EU ja Euroopan parlamentti seuraavien kuukausien aikana todellakin onnistuu tässä saman sovun aikaiseksi näistä työntekijöiden oikeuksiin liittyvistä kysymyksistä. Me tarvitsemme juridisen kehyksen tälle ajatukselle. Eli kyseessä on siis sosiaalisten oikeuksien pilari, ja parlamenttihan on työstänyt sitä jo vuosia, mutta nyt me tarvitsemme kuitenkin konkreettisia työkaluja. Ja tiedämme, että muutokset yhteiskunnassa ja monet ongelmat, myöskin talouteen liittyvät ongelmat ja jakeluun liittyvät ongelmat ja myöskin yhteiskunnan tyytymättömyys liittyvät muutoksiin työmarkkinoilla. Ja tästä syystä me nyt yritämme tällaisen toimenpiteen tässä vielä eteenpäin komission ehdotuksen pohjalta. Neuvottelut ovat menneet melko järkevästi eteenpäin. Kaikki poliittiset ryhmät ovat olleet mukana tekemässä työtä. Mielestäni tässä nyt on neljä tärkeää kysymystä. Kaksi hyvin suurta sellaista – jotka koskettavat vähimmäisoikeuksia työsuhteessa. Ja sitten tuo tietopaketti on sellainen asia, jossa todellakin tarvitaan vielä neuvotteluja. Euroopan komissiokin on tässä asiassa tehnyt erittäin hyvän ehdotuksen. Mielestäni nämä eri näkemykset tullaan varmasti saattamaan yhteen. No sitten on tärkeä elementti, varsinkin meidän valiokunnallamme kyseessä on komission ehdotuksen 12 artikla. Kyse on tiettyjen työmallien suojasta ja tunnustamisesta eri maissa. Kyse on sellaisista maista, joissa työehtosopimukset ovat pohjalla. Nämä ovat järjestelmiä, jotka toimivat ja komission täytyy nämä tunnustaa ja niitä suojata. Kyse on eritoten Pohjoismaista. Tässä täytyy olla tietoinen niistä tosiasioista, että tässä pyritään edistämään tällaista minimityöehtomallia, mutta meidän täytyy nämäkin mallit ottaa huomioon, eikä se ole ainoastaan meidän ryhmällemme velvoite, vaan sen pitäisi olla velvollisuus myöskin kaikille muille ryhmille. Kaikkien muiden ryhmien pitäisi myöskin toimia tämän puolesta. Sitten lopuksi vielä, kun aloitamme neuvottelut, niin sitten totesin, ja hänkin totesi, että meillä on paljon tässä yhteisymmärrystä, ja kaksi artiklaa on ehkä meille kaikkein että Me haluaisimme vielä toistaa sen ryhmänä, että meille on tärkeää tämä elementti, ei niinkään ajatellen kodifioinnin vuoksi tai eurooppalaisten viisastelijoiden vuoksi ajatellen, että pitää kodifioida kaiken liittyen siihen, mikä on työntekijä Euroopan unionin tasolla, vaan siitä syystä, että tällä on sitten vaikutusta myös kolmeen peruste- perustavanlaatuisiin kysymyksiin meille. Ensinnäkin soveltamisala, mitä tämä kattaa, direktiivinen se on aika olennaista, ja sitten oikeusvarmuus, direktiivien ansiosta ja sitten täytäntöpano kyky. Siksi nämä ovat tärkeitä osia keskustelussa, ei pelkästään sen, että mikä on määritelmä, joka tässä tulee, vaan mitä siellä taustalla on. Ja tämä kaikki on, on kytköksissä siihen, niin että direktiivi pystyy jotain saman aikaan ja huomioimaan myös nämä tilanteet ja sopimukset työmarkkinoilla on, onko sitten mukaan pseudo itsenäinen työntekijä tai ei, mitä on uusia työmuotoja työmarkkinoilla. Ja, ja tässä tavallaan rajankäyntiä käydään, mikä on yrittäjä, mikä puolestaan työntekijä. Ja totta kai pystytte vielä paremmin täytäntöön panemaan käytännössä tätä. Ja minä uskon, että tässä nyt tulivat esille meille kaikkein tärkeimmät asiat, joita pöydällä on – ajattelen, että voidaan tämän pohjalta sitten jatkaa työtä niin, että sitoudutaan siihen, että tämän direktiivin myötä huomioidaan erilaiset työn muodot, suojellaan työn eurooppalaisia, niin että tämä vaikuttaa myös epävarmuuteen työsuhteissa tietyissä yhteyksissä, kun on uusia työmuotoja, jotka ovat epämääräisempiä, mutta sielläkin tarvitaan suojelua, eli tämä otetaan myös soveltamisalan mukaan. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja McIntyre, ECR. Thank you. Um, Kiitoksia. Minä alkuun haluaisin kiittää esittelijää kovasti siitä työmäärästä, jota hän on tähän asiaan laittanut. Toivottavasti kykenemme tekemään hyvää yhteistyötä ja Haluan kiittää myös siitä tavasta, että Enrique on ottanut huomioon kaikki huolenaiheemme. Arvostan kovasti sitä, miten paljon työtä hän on tehnyt tämän asian parissa ja uskon kyllä, että voimme löytää tyydyttävän ratkaisun. Meillä on monia eri osa-alueita, joista haluan puhua. Ensimmäinen niistä itse asiassa on se, että minua huolettaa kovasti. Itse asiassa neuvoston kai ehdotus se on jättää julkisen sektorin työntekijät tämän direktiivin ulkopuolelle. En näe mitään perusteita sille, että julkisia ja yksityisiä työntekijöitä kohdellaan eri tavoin. Saattaa tietysti olla, että mahdollisuus siihen, että sotilasjoukolla on eri vaatimukset on olemassa, mutta minusta on aika outoa, että neuvosto ikään kuin haluaa jättää kaikki hallituksen leivissä olevat ulkopuolella. Tämä merkitsisi sitä, että ei oikeastaan tueta koko direktiiviä. Eli jos jäsenvaltiot toteavat, että kyllähän tämä kaikki ne muille sopii, mutta ei meille, niin minusta se on ihan väärä lähestymistapa. Ja neuvoston ensimmäisen lähestymistavan tulisi olla se, että tämän direktiivin tulee soveltua julkisen sektorin työntekijöihin. Eli voisitteko nyt suhtautua siihen hiukan vakavammin ja katsoa sitä ihan vakavissanne, koska se ehdottomasti soveltuu sitten niihin henkilöihin, jotka, niitä hallituksetkin palkkaavat. Tämän lisäksi minusta meidän tulee myös tunnustaa se, että tavoitteenahan tässä on luoda minimioikeudetyön avulla voidaan sitten viedä eteenpäin turvallisuutta työmaailmassa ja työllistettävyyttä. Meidän täytyy siitä syystä hyväksyä se, että jäsenvaltiot pyrkivät tekemään enemmänkin, ja sehän on aivan sen mukaista, mikä puitteissa mekin tässä työskentelemme. Direktiivi luo minimivaatimukset EUn sisällä, ja jäsenvaltiot sitten muokkaavat niitä omiin kansallisiin olosuhteisiinsa. Ja tämän seurauksena minusta voi ajatella, että ei meidän kaikkea täydy onnistua tekemään, vaan täytyy saada aikaiseksi hyvä pohja. Ei tule pyrkiä kuitenkaan kaikkea päättämään lopu, päättää lopullisesti. Työntekijä-sanan käyttö mielestäni on kuitenkin aika ongelmallinen. Ja ymmärrän täysin, että työmaailma on muuttunut ja meillä on erilaisia työtapoja ja erilaisia työntekijöitä, mutta se mitä me tässä pyrimme tekemään on löytää suhde työntekijöiden ja työnantajien välille. Ja kaikki työntekijät ovat palkansaajia, mutta kaikki palkansaajat eivät ole työntekijöitä. Eli meidän täytyy nimenomaisesti tässä puhua työnantajista ja työsuhteista. Ja toinen osapuoli tässä sitten on palkansaaja. Ja monissa tarkoituksissa on ottaa työntekijäsana pois ja laittaa palkansaaja tilalle. Se on nimittäin erittäin tarkka määritelmä. Ymmärrän täysin sen, että meidän täytyy pyrkiä siihen, että varmistetaan se, että ihmiset, jotka ovat erityyppisissä työsuhteissa, tulevat suojatuksiin. Mutta tämä tietysti liittyy myös siihen, että laajennetaan työntekijämääritelmää sen sijaan, että muutettaisiin sitä pelkästään työntekijäksi. Se on hyvin epämääräistä eikä juridisesti sitovaa. Eli voitaisiinko nyt muuttaa tämä niin, että puhutaan palkansaajista? Me tiedämme, että kansallisia määritelmiä on viime vuosina hyväksytty oikeuskäytännössä muualla, jotta voitaisiin ottaa huomioon nämä eri työmuodot ja muutokset lainsäädännössä ja sosiaaliturvassa. Sen ymmärrän täysin. Minun mielestäni toinen alue, joka on tärkeä, on se, että tämä direktiivi ei pyri kattamaan sellaisia kysymyksiä, jotka on katettu jo muissa direktiivissä. Eli esimerkiksi se, että meillä on tilapäistyötä koskeva direktiivi työntekijöiden lähettämistä koskeva direktiivi. Varmistaudutaan siis siitä, että me nyt yhtäkkiä pyri laajentamaan tätä kattamaan kaikkia niitä alueita, joissa meillä jo on äskettäiset sopimukset näistä asioista. Ja sanotaan osittain siitä syystä, että työnantajana on erittäin hankala toimia, kun pyrkii noudattamaan lainsäädäntöä, jos kaikki nämä ristiriitaiset kohdat, eli tilapäistyöntekijöitä koskeva direktiivi sanoo yhtä ja sitten työehtoja koskeva direktiivi sanoo muuta. Minun niin kaiken lainsäädäntöön on se, varsinkin kun kysymys on työlainsäädännöstä, että varmistaudutaan siitä, että se on helppo ymmärtää siellä pk-yrityksessä, jossa yrittää olla hyviä työnantajia ja henkilönä, joka olen palkanut henkilöitä, Ymmärrän kyllä, että meillä on valtava määrä lainsäädäntöä, jota täytyy noudattaa. Ja meidän täytyy siinä suhteessa raakaiseksi aikaiseksi lainsäädäntö, että kaikki voivat ymmärtää. Ja lopuksi olen esittänyt tarkistuksen, joka koskee koulutusta. Tavoitteena on ollut estää tiettyjä käytäntöjä työmarkkinoilla, varsinkin meidän yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa käytetään tällaista maksaa jokaisesta lennosta käytäntöä. Lentäjien pitää maksaa itse, jotta voivat sitten tulla työllistetyiksi, vaikka työnantajan oikeastaan pitäisi maksaa tästä tiettyn konetyypin koulutuksesta. Eli tämän käytännön haluaisin myös tänne ottaa mukaan ja jään odottelemaan lisää yhteistyötä tässä asiassa. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia edustaja McIntyre. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Lopes Bermejo Gue NGL. Olkaa hyvä. Gracias, Kiitos puheenjohtaja. No, ensinnäkin haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja aidosta pyrkimyksistä, joita hänellä on jotta tasapaino löytyisi. Kiittäisin myös muiden varjoesittelyiden tekemästä työstä. Varmasti samaan suuntaan tässä mennään. No, totta kai vasta palattiin kesälomilta ja on kovin varhaista ottaa mitään esille sen enempää, mutta se mitä minä nyt haluaisin korostaa on se, että löytyisi yhteisymmärrys. Ja totta kai huomioiden työntekijät. Olen samaa mieltä esittelen kanssa, että pitäisi nyt tätä joustavoittaa, nopeuttaa tätä niin, että tämä saadaan nopeasti tehdyksi. Ja se on todella tärkeää työtä työelämällä ja työntekijöille ylipäätään. No, tältä pohjalta ottaisin esille muutaman konkreettisen asian ja kysymyksen, koska tässä nyt tulee vielä muitakin kokouksia jatkossa, niin otan esille muita asioita, niin että voidaan kehitellä niitä. Mutta kuten totesin, niin tähän mennessä meistä vaikuttaa siltä, että täällä on perustavanlaatuinen merkitys siltä, että kukaan työntekijä ei jää ulkopuolelle direktiivin oikeuksista. Ja totta kai mennään yksityiskohtaisemmin vielä soveltamisalaan, mutta siellä on kyllä kysymyksiä tältä osin. Ja haluamme tähän suuntaan mennä. Meillä on tässä yksi tärkeä kysymys koeakaan liittyen, että täytyy miettiä, miten se ratkaistaan, millä muodolla, mutta totta kai, kuten täällä jo on todettukin, sitten jokainen työntekijä, oli hän sitten miten pitkään tahansa työssä, niin hänellä täytyy olla oikeus huomioida kaikki oikeudet muutenkin direktiivin pohjalta. Ja totta kai sitten suojelu myös sen pohjalta. Niinpä koeaikaan. Olko sellainen, että se vastaa ylipäätään tätä työsuhdetta tällä alalla, mutta ei se saa olla kuitenkaan ylemmääräisen pitkää tämän direktiivin pohjalta. Ja siksi ei se pitäisi olla kuutta kuukautta enempään oikeastaan missään ryhmässä. Kuitenkin se täytyy olla tietysti määritelty ja siinä sitten täytyy olla sitten sama suojelu, jos on kerran samat oikeudetkin. Niin ikään koulutuksestakin meillä on joitakin ajatuksia koulutuksen täytyy olla ei-työaikaan liittyvä, ja tätä me jatkossakin haluamme tuoda esille, ja työn tekijälle ja työnantajalle sen pitää olla pakollinen seikka, niin ettei joudu maksamaan siitä, ja työntekijä voi todellakin saada tätä koulutusta, jota hän tarvitsee työpaikallaan. Sitten vielä mikä on tärkeää tässä on se, että tämä lauseke liittyy ei kannettivuuteen. Olemme tämän ottaneet esille, mutta paitsi että se on huomioitu, niin pitäisi tähdentää vielä enemmän sitä, että ei yksikään työntekijä, kun direktiivi ruvetaan soittamaan, joudu sitten tilanteeseen, joka on heikompi työololtaan. Siksi tämä e, taannehtivuuden kieltävä lauseke koskien myös kansallista lainsäädäntöä on erityisen ratkaiseva, joka on syytävä, syytä siellä säilyttää. Ja nyt sitten meitä huoletaan totta kai määritelmät yhtä lailla. Ja oikeastaan senkin pohjalta, mitä täällä todettiin, tässä on uusia työmuotoja tullut. Ja on paljon sellaisia tekijöitä mukana, joissa syntyy vaikeuksia. Määritelmän aikasaaminen totta kai edellyttää, että huomioidaan myös alustatyöntekijät, Heitä on nykyään yhä enemmän työmarkkinoilla, eikä sitä voi määritellä ulkopuolelle jättää. Ei myöskään oikeuksena suojelun ulkopuolelle, joita tarvitaan alussa työntekijöillekin. Tämä palkansaajamääritelmä kyllä minun huolestuttaa työntekijää määriteltäessä. Se määritteli se myös, miten nämä työsuhteet luodaan. Totta kai tässä voi olla yksi tai useampikin työnantaja ja siksi täytyy olla huolellinen silloin, kun mietitään, miten tämä muotoillaan, ettei synny oikeudellisia tyhjöitä, joita on sitten aika vaikea ruveta täyttämään jälkikäteen. Lopuksi toteaisin vielä, että totta kai ei ole epäilystäkään siitä, että työntekijät ja varsinkin naistyöntekijät, jos ajatellaan kotityöntekijät, kalastajat, kaikki pitää ottaa huomioon tähän soveltamisalaan. Ja täytyy miettiä myös ilon yleissopimukset, muun muassa 89 sopimus, joka liittyy näihin työntekijöihin, ja unioninkin pitäisi ratifioida tämä, mitä siinä sanotaan lopuksi. Vähän jo ennakoiden tätä poliittista keskustelua tässä jatkossa, se, että ei voida mitään työntekijöitä tämän soveltamisen ulkopuolella, niin että direktiivi ei sitten aiheuta oikeudellisia tyhjöitä, joita on hankala sitten selvitä jälkikäteen. Ja totta kai emme halua tässä nyt tuhrata, tuhlata aikaa, niin että voitaisiin myös noudattaa aikaa, aikataulua, kun tätä saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Mutta mitään ongelmaa näiltä osin ei meille kyllä ole, mutta vielä lopuksi kyllä toteaisin, mikä on meidän aikomuksemme niin, että mitä tähän direktiin sitten tuleekin, niin siinä täytyy mainita myös kansallinen lainsäädäntö totta kai, mutta yhtä lailla täytyy miettiä tätä perustavanlaadusta merkitystä, joka on työsopimusneuvotteluilla. Ja tämä keskeinen asema, joka on osapuolella, Ja totta kai myös, kun tätä laaditaan. Kiitos. Thank you. Kiitos. En näe täällä edustaja Metsärisiä vihreistä. Seuraavaksi sitten EFDD. Sieltäkään ei ole ketään, eikä myöskään ENFstä. Nyt sitten muut puhujat. Edustaja Viekka oli ensimmäinen, joten olkaa hyvä. Dziękuję pani przewodnicząca. E, podobnie... Kiitoksia niin kuin kaikki muutkin, niin minäkin olen sitä mieltä, että eh, direktiivi unionin avoimista työolosuhteista on asia, jota tulisi vahvistaa. Tässä työolosuhteet ja mallit ovat muuttuneet ja näin ollen direktiiviinkin täytyisi muuttua. Olen kuitenkin myös sitä mieltä, että nämä määräykset eivät täytä niitä velvoitteita, joita tässä nyt tarvittaisiin. Tarkoitan tässä esimerkiksi työntekijän ja työnantajan määritelmää ja työehtoja. Kuten tiedämme, tässä jäsenvaltiot käyttävät erilaisia määritelmiä. Ja tämä liittyy nyt näihin eri ehtoihin ja niiden yhdistelmiin jäsenvaltioissa. Kun ajatellaan nyt määritelmää Euroopan unionin tasolla, niin tässä hän ja totesi, että on tärkeää, että meillä on hyvin tarkat määräykset ja säädökset, ja meidän tulisi nyt tähän kiinnittää huomiota. Täällä puhutaan työllisyydestä, employment. Me emme ole tähän puuttuneet kovinkaan syvällisesti, mutta tässä nyt kyse on kuitenkin siitä, että nämä työskentelyolosuhteet, työmallit ovat muuttuneet ja tähän meidän pitäisi puuttua. On olemassa tilanteita melko useinkin, missä tarvitaan joustavuutta. Työnantaja esimerkiksi haastattelussa puhuu kyllä eri ehdoista, mutta eh, kirjallinen muoto on kuitenkin vain keskustelun vahvistus ja riitatilanteissa nyt tätä voitaisiin käyttää ja nyt äh, sitten esimerkiksi äh, seitsemän päivää, korkeintaan seitsemän päivää myöhemmin tämä vahvistus sitten lähetetään työntekijälle. Ja sitten artikla 6 on myöskin tärkeä. Ne työntekijät, jotka äh, lähetetään johonkin toiseen maahan, niin meidän pitäisi myöskin viitata verkkosivujen tietoihin, missä jäsenvaltiot ovat luetteloineet eh, eri työehdot myöskin lähetetyille työntekijöille. Eh, olisi hyvä, että eh, tällaisille määräyksille olisi omat otsikot eri jäsenvaltioissa. Ja pitäisi ottaa myöskin eri sektoreiden erityisolosuhteet huomioon. Ajattelen tässä nyt esimerkiksi liikennettä. No, määräykset, jotka liittyvät näihin avoimempiin työehtoihin, niin kyllä työntekijöillä pitäisi olla tällaiset oikeudet, mutta nämä määräykset ovat jo olemassa eri direktiiveissä. Tästä syystä olen sitä mieltä, että samanlaiset, mutta epäjohdonmukaiset määräykset, uudet määräykset olisivat huono asia. Ja tämä sitten johtaisi siihen, että tarkoituksena on saada siis hyvin tarkkoja määräyksiä tähän direktiiviin. Niin kuin esitellenkin sanoi, näitä on hyvin paljon, mutta uskon kuitenkin, että me pystymme pitämään kiinni aikataulusta. Kiitos. Thank you. Uh... Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Bach, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. On hieno havaita, että me olemme täällä valiokunnassa melko lailla samaa mieltä ja myöskin yhteistyö toimii verrattuna esimerkiksi talon ulkopuolisen tilanteeseen, koska työmarkkinaosapuolten välissä äh, näitä ristiriitoja on melko paljon. No täällä puhuttiin tuosta määritelmästä, ja vaikka nyt tässä onkin ongelmia, niin meidän pitäisi kuitenkin käsitellä sitä hyvin avoimesti ja pyrkiä löytämään ratkaisu tähän minä hiukan epäilen, että jos emme näin tee, niin joskus sitten tuomioistuin joutuu tekemään meidän työmme, eli joutuu toimimaan lainsäätäjänä, eikä näin tulisi olla. Itsenäiset ammatin harjoittajat pitäisi tästä jättää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, mutta täytyy kuitenkin pitää huoli siitä, että tällainen väärä tällaista väärää itsenäistä äh, ammatin harjoittajuutta ei tässä tuettaisi ja mielestäni tällainen pay to fly-menettely ei olisi suotavaa. No, tässä äh, pitäisi kuitenkin äh, työntekijälle olla kaikki tiedot saatavilla viimeistään kahden viikon kuluttua. Ja meidän täytyy kiinnittää erityisesti huomiota myöskin työn välitysvirastoihin – koska tässä ei ole mitään suoraa kontaktia työnantajan ja työntekijän välillä, vaan tämä tapahtuu tuollaisen kolmannen osapuolen viranomaisen kautta, ja meidän pitäisi ehkä tähänkin kiinnittää enemmän huomiota. No, tässä on nyt kyse direktiiviehdotuksesta. Komission puolelta tätä pitäisi täsmentää ja myöskin tässä monet puhuivat nimenomaan näistä työmarkkinaosapuolista ja kansallisesta lainsäädännöstä Myöskin työtarkastukset täytyy ottaa vahvemmin mukaan. Ja myöskin eri turvalausekkeet ja sanktiot. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Sitten edustaja Soidrova. Match. Uh, Kiitoksia. Haluan kiittää tästä esittelijän lausunnosta olen samaa mieltä, että meidän tulee vahvistaa työntekijöiden oikeuksia, emmekä saa rakentaa uusia esteitä. Olen esittänyt muutaman tarkistuksen tässä suhteessa. Ehdotan, että EU-määritelmä poistetaan. Ja mielestäni on hyvä, että edustaja on niin sitoutunut ja pyrkii löytämään uusia kompromisseja, parempia versioita. Hyvin ristiriitainen on tämä työntekijöiden määritelmä, jopa vaarallinen. Ehkäpä voidaan muuttaa sitä. Tietysti minusta parempi versio on hyvä, sillä meidän tulee parantaa tilannetta enemmän läpinäkyvyyttä ja varmuutta työntekijöille ja työnantajille – sillä emme onnistu tietenkään toimimaan ilman työnantajaa. Toivottavasti voidaan mennä tähän suuntaan. Thank you uh, for the... Kiitoksia tästä ensimmäisestä keskustelusta. Taidankin antaa nyt sitten puheenvuoron komission edustajalle, herra Ulsson. Olkaa hyvä. Thank you very... Paljon kiitoksia Kiitokset kunnianarvoisille jäsenille siitä, että kutsuitte meidät tänään tänne. On todellakin suuri kunnia ja ilo tehdä työtä tämän asian parissa, koska se todellakin osoittaa sen, miten vahva eurooppalainen päätöksentekoprosessi on. Kuten tiedätte, että komissio teki ehdotuksensa hyvin lyhyessä ajassa pilarin esittelyn jälkeen neuvosto teki loistavaa työtä ainoastaan kuudessa kuukaudessa oman kantansa suhteen ja nyt sitten me näemme tässä, miten te esittelijä, varjo esittelijät, miten tämä koko valiokunta on päässyt näin pitkälle, näin lyhyessä ajassa, hyvin, hyvin tärkeässä ja hankalassa kysymyksessä. Kuten olemme kuulleet täällä, tässä on hyvin paljon syytä olla optimisti sillä paljon yhteistä pohjaa on saatu aikaiseksi. Tämä on hyvin myönteistä. Ja monet, tää, monet komissiossa ovat todella tyytyväisiä tehdessään työtä tämän asian parissa. Haluaisin tässä kiittää komission jäsen Tysonin ja puheenjohtaja Junckerin puolelta. He ovat hyvin paljon olleet mukana tässä he haluavat kiittää esittelijää, hänen henkilökuntaansa ja koko valiokuntaa hyvin vahvasta pyrkimyksestä päästä asiassa eteenpäin. Ja selkeästi tässä nyt on paljon saatu yhteisymmärrystä aikaiseksi. No lyhykäisesti, niin kuin tiedätte, kriisi johti työmarkkinoiden suureen eriytymiseen. Meillä on samanaikaisesti myöskin digitaalista kehitystä tapahtunut ja tämä nyt sitten kaikessa lyhykäisyydessään on johtanut hyvin moninaisiin työmarkkinoihin. Työntekijät, työnantajat, hallitukset ovat hankaluuksissa tämän kanssa. Ja tässä on vaihtoehtoja. Tätä voidaan käsitellä eri sopimusten kautta tai sitten voi tehdä niin kuin me olemme tehneet, eli että pyritään samanaikaiseksi kaiken kattava pyrkimys käsitellä tätä poliittisten periaatteiden kautta. Me olemme tehneet tämän, niin kuin sanoitte, siten, että pyritään EU-tasolla määrittelemään työntekijää. Tämä on hyvin historiallinen kehitys ja nyt kun ajatellaan EUn kehitystä, niin nyt on hyvä mahdollisuus saada tämä myöskin Euroopan työmarkkinoiden osaksi. Sitten meillä on tuo läpinäkyvyys, jonka pitäisi auttaa varsinkin Äh, epävarmassa työsuhteessa olevia, esimerkiksi Uber-kuskeja, muita tarjoilijoita, sellaisia, joilla on hyvin epävarma tilanne, jotka eivät tiedä, miten he esimerkiksi seuraavien kuukausien aikana tulevat jatkamaan saavat tiedot alusta lähtien ja komission jäsen niille tuo ensimmäinen päivä on tärkeä kysymys niin, että heti alusta lähtien tämä asia saadaan oikeille urille. Ja sitten tässä nyt on vielä tuo asia, joka liittyy näihin vähimmäisoikeuksiin liittyen niille ihmisille, joilla on epävarma työsuhde, kun ajatellaan harjoittelua, koeaikaa, niin että voidaan pahimmat väärinkäytökset poistaa. Ja kaikki tämä, no, Esittelijä on ottanut tässä mietintöluonnoksessa kaikki nämä asiat hyvin esille ja niin kuin esittelijä totesi, tarkistukset näyttävät menemään siihen suuntaan, että ollaan menossa kohti hyvää kompromissia, suhtaudumme hyvin optimistisesti tähän. No tässä on kuitenkin vielä kaksi asiaa, joita haluaisin kommentoida. Ensimmäinen on työmarkkinaosapuolten rooli. Komissio ehdotuksessaan pyrkii antamaan työmarkkinaosapuolille vahvan roolin, jotta sitä voitaisiin sopeuttaa ja mallintaa. No jotkin sosiaaliturvamallit ovat niin vahvoja, että me saamme tässä ikään kuin hienoista kontrastia aikaiseksi tässä ehdotuksessa. Meidän täytyy löytää sellainen ehdotus, joka auttaa koko EUta. Eivätkä kaikki sosiaalimallit ole näin vahvoja. Tämä on haaste mutta tiedän, että esittelijä totta kai pyrkii tähänkin puuttumaan. Ja sitten vielä äh, näiden olemassa olevien direktiivien päällekkäisyydet. Me olemme sitä mieltä, että ehdotus ei hajota ongelmia muiden direktiivien suhteen, että tässä se on johdonmukainen siten, että siinä äh, asetetaan periaatteet äh, näille, totta kai mielellämme pyrimme tätä vielä selittämään tekniseltäkin puolelta. Tässä nyt vaikuttaa siltä, että päällekkäisyyksiä on, mutta tämä ei ollut neuvostossakaan ongelma, joten jos nyt tarpeen, niin voimme katsoa sitä hiukan yksityiskohtaisemminkin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Haluaako joku vielä lisätä jotakin? Niin, palaamme esittelijään vielä lopuksi. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Käytän englantia ja espanjaa. Että tämä menisi jo suoremmin läpi. No ensinnäkin. Ja ihan otan esille konkreettisia kysymyksiä, koska nyt ryhdytään työhön sen puolesta, mitä täällä on todettu. kansanpuolen kollegalle toteaisin, että no, kiitos tuesta ja hänen sanoistaan. Totta kai on tärkeää, kun lakeja laadimme, Mutta jos ajatellaan tätä direktiiviä ylipäätään, niin se on sellainen, joka tarjoaa oikeuksia. Se ei luo työoikeutta millään tavalla. Ei Euroopan tasolla, no eikä tietenkään kansallisella tasolla. Mutta jotta se tehtäisiin kunnolla, niin sanon teille, että olen jo aloittanut työn oikeudellisen yksikön kanssa, tiimin kanssa. He ovat totta kai läsnä kokouksissa. Heitä aina tarvitsenkin, ehkä voitaisiin jopa pyytää, jos siitä yhteisymmärrys syntyy, niin, että saataisiin jonkinlainen lausunto muotoiluista. Olen yhteydessä kyllä oikeudellisen yksikköön. Että tule tarkka, täsmällinen myös sitten, mitä direktiivissä ylipäätään täytyy olla mukana. SDn kollegalla hän, hän toi esille, mikä tästä tuli jälkikäteen oikeastaan minullekin mieleen. Ja varsinkin kansanpuolueen kollegan on ollut kovin paljon Tivan kokouksissa sitä, että täytyy eh, parempi kolme kertaa kuin kaksi kertaa, että työehtosopimusneuvottelut, työmarkkinosapuolten vuoropuhelu ovat perustavanlaatuisia. Niiden pitäisi olla mukana aina joka käänteessä ja totta kai joissakin maissa. Ja minä tiedän sen hyvin, koska tällaisia malleja on, eikä niitä kannata pelätä että jotta tämä voitaisiin saada osaksi lainsäädäntöä, tai sanoisinko niin, että se olisi jotenkin vaikuttava noin lainomaisesti, niin myös direktin koroja puhun rouva puheenjohtaja teidän maastanne Ruotsissa, niin siellä on työehtosopimusneuvotteluja työmarkkinoissa puolten vuoropuhelua, sitä on kunnioitettava jatkossakin. Eli voin ottaa nämä neuvottelut mukaan ihan mihin vaan, jos haluatte. Ja haluan, haluan täydentää myös tätä, että me olemme avoimia minkäänlaiselle saattamisella osaksi kansallista lainsäädäntöä, rakennetta. Se voi olla laki, se voi olla työehtomussopimus tai jotain muuta. Tämän haluan tehdä nyt selväksi teille kaikille. Mitä sitten täällä on todettu ylipäätään mielenkiinnosta, niin minä olen ehkä radikaalimpi kuin mitä täällä nyt on kuultu ja tunnustan sen kyllä. En pelkästään halua että kukaan jää ulkopuolelle oikeuksien. Enkä vain halua sitä, että pitää täytyy tarkalleen tehdä selväksi, niin että mahdollisimman vähän poikkeuksia. Parasta olisi, että ei ole yhtään poikkeusta. Mutta haluan välttää sen, että, että ruvetaan keksimään jotain tätä oikeudellista polkumyyntiä, jos sitä niin voi kutsua. Sanon sen nyt suoraan. Ja mitä tällä tarkoitaan? En halua, että annetaan maille täysi toimivalta määritellä, mikä määritelmä tämä on ja mikä tämä määritelmä. Määritellä siis, kuka tulee tämän piiriin ja kuka ei. Niin näin jäisi aika paljon suojelun ulkopuolelle ilman oikeuksia. En tätä halua. Missään maassa ei saa sanoa, että no, no, Deliveroo ei ole työntekijä, ei hän tule tähän mukaan. Viisi siitä, miksi sitä kutsutaan teidän laissanne tai työehtosopimusneuvotteluissa, jos hän on riippuvuussuhteessa. Ja tässä oikeastaan vastaa vähän myös Rova McIntyrelle, jos hän on riippuvuussuhteessa taloudellisesti, organisatorisesti, hierarkkisesti tai muuten, niin hänen täytyy tulla tähän mukaan. Ja sitten voitte kutsua miksi tahansa kansallisella tasolla. Ja totta kai ajan tätä ajatusta myös, kun esitän tämän ongelman, ettei tule kisaa siitä, kukaan määrittelee mitenkin, että voi vähän kiertää. Ei, määrittelette, miksi määrittelette. Mutta luonnetteen piirteet, ja tässä vastaan rouva McIntyre, olkot selkeät luonnollinen henkilö, jos on tällainen, niin hän saa oikeuden. Näin minä aion tämän esittää sitten tästä eteenpäin. Haluaisin tämän tehdä nyt selväksi julkisesti, että kaikki ymmärtävät, missä minä menen. Ja totta kai niin, ettei tässä tule joku, joka tämän verkon läpi menee eikä tule oikeuksien piiriin. Kuuntelin kaikkia tätä tarkkaan ja totta kai myös ajattelen tätä täytäntöönpanoa työmarkkinoisopuolten neuvottelujen pohjalta, koulutus, palkallinen koulutus, oikeuslaitesopimuksia. Tässä on paljon asioita, joita täytyy työstää jatkossa. En niitä nyt tässä käy läpi. Ja mitä kansapuolen kollegat totesivat myös olen samaa mieltä paljolti. Ja minä olen huomioinutkin herra Bakkin huolen. Tällainen väliaikainen, tilapäinen, se on, jos ajatellaan näitä välitystoimistoja, niin ne ovat aina ongelmallisia. On riippuvuus suhteessa heihin taloudellisesti, mutta muutenkin, niin se täytyy huomioida. Haluaisin todellakin kiittää kaikista tuesta, kaikista ajatuksista näiltä osin, koska tiedän, että se on hankala kysymys. Ja mitä Danutta totesi, tai te siellä, niin olen samaa mieltä. Totta kai ei ilman työnantaja ole mitään suhdetta, mutta se nyt on selvä. Mutta minä sanon sen ihan suoraan, kuten ennenkin totesin, että en halua tässä ruveta sitten kiertelemään tätä, että minulle on tärkeää pelkästään kaikki saada mukaan, se nyt on itsestään selvää, mutta myös se, että tämä koskee pk varsinkin, että ei liioitella tätä tiukkuutta, senkin minä mainitsin. No, totta kai heitä tarvitaan ja varsinkin meidän sosiaalisessa mallissamme, mutta että selvitys parhaiten omasta työstään ilman, että tulee väärinkäytöksiä niin, että noudatetaan myös sitä, miten yhteiskunta toimii. Olen kyllä huomioinut tämänkin ja kunnioitan sitä käsitystä. Toivottavasti työntekijätkin ajattelevat näin, että kunnioitan heitä. Kiitos myös komissiolle. Niin oikeastaan mitä kaikki he täällä totesivat, niin että ei ole pelkästään kunnia ja ilo työstää tätä niin kyllä se minulle ja kaikille muillekin on velvollisuus. Se on velvollisuus yhteiskuntaa kohtaan, toimijoita kohtaan. Ei, minä olen aivan avoimen mielin, että voit tehdä ihan mitä tahansa, aivan kaikkia, kunhan se nyt oli minun vakaumustani vastaan. Mutta sanoisin kuitenkin, että jos komissio haluaisi nyt saada kaiken irti tästä asiasta, että olisi Euroopan laajuinen määritelmän työntekijälle. No, se on kyllä todella hankalaa. Olisi parempi miettiä niitä eri piirteitä, joita suhteessa on. Päättäkööt tuomioistuimet sitten aikanaan kansallisesti ja Euroopan tasolla. Ne voivat sitten näitä määritelmistä. Muuten tässä. Napit vastakkain ovat valtiot omissa kannoissaan ja sitä me haluaa. Tämä on todennäköisesti vain ensi askel kohti eurooppalaisia työmarkkinoita, mutta hoidetaan tämä ensi askel nyt. Jos tässä nyt jotain puuttumista on vielä enemmän, niin se kyllä haittaisi tätä työtä, tätä ensimmäistä askelta. Kiitos. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia edustaja Kalve Chambon. Ja kiitokset myöskin kaikille muille, jotka osallistuvat keskusteluun tästä hyvin monimutkaisesta, mutta äärimmäisen tärkeästä aiheesta. Meillä on aikataulu. Äänestys täällä valiokunnassa on lokakuun 18, joten meillä on vielä aikaa käsitellä näitä kysymyksiä ja löytää parhaat ratkaisut ja määritelmät. No tämän nyt sanottua, niin totean, että nyt on aika mennä lounaalle, mutta muistuttaisin, että kello 15, siis ei 14.30, vaan kello 15 me puhumme Euroopan sosiaalirahasto plussasta ja meillä on myöskin workshop-työpaja tähän aiheeseen liittyen. Toivottavasti tämä on mielestäni riittävän mielenkiintoinen, että saavutte paikalle. Kyse on suuresta rahamäärästä. Tämä on hyvin tärkeä rahasto meidän valiokunnallemme ja olemme käsitelleet asiaa tähän asti erittäin hyvin. Joten kello 15. Tervetuloa takaisin tänne ja kiitokset tästä.